Io penso, welcome to everybody. We, please if you can uh, take your... Tervetuloa kaikille. Voisitteko istua? Uh, thank you to the, the Commissioner Navracki. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne paikan päälle, komissaari, ja neljä uutta suurlähettilästä Euroopan uudesta narratiivista, kun on kyse Jatkan italiaksi. We are the privilege to use our own uh, um, language, uh, national language, and so I, you are allowed. Meillä on oikeus käyttää omia äidinkielemme täällä, koska täällä on niin fantastiset tulkit. Voitte siis käyttää näitä kuulokkeita ja voitte puhua näin ollen selvemmin ja lyhyemmin. Eli nyt aloitetaan. Kaikilla on ilmeisesti kuulokkeet päässä. Aloitetaan tämän päivän kokous, kokous, jota olemme kovasti odotelleet, sillä tänä päivänä meillä on Euroopan musiikkipäivä. Se on tärkeä päivä. Ja meidän kannattaa kysyä myös, kannattaa puhua siis siitä syystäkin tästä Eurooppaa koskevasta uudesta narratiivista. Se sisältää musiikin näin säveltäjät, muusikot, musiikki Eurooppakin saa oman osansa tästä keskustelusta. Edustaja Lökkikoid on ollut kulttuurivaliokunnassa vuosia ja hän on tehnyt läheistä yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa. ja hän on auttanut tämän pilottihankkeen käynnistämisessä vuonna 2013, vuonna 2015-2016 tästä tuli valmisteleva toimi. Ja tuona aikana olemme saaneet nähdä, miten tämä ohjelman luonne on muuttunut. Meillä on paljon laajempi tavoite se, että annamme kulttuuriulottuvuuden Euroopalle. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että tässä olisi kyseessä vain yksi ohjelmista, jota teemme politiikan täytäntöön panemiseksi, vaan tarjoamme kulttuuriulottuvuuden eurooppalaisille arvoille maailmannäyttämöllä. Kyseessä on valtavan tärkeä kulttuuriohjelma ja se edesauttaa näkemysten vaihtoa eri sukupolvien välillä. Se mahdollistaa sen, että voimme ymmärtää Euroopan perusarvoja. Aivan liian usein nämä asiat vesittyvät tänä päivänä ja meillä on nyt uusi narratiivi, uusi todellisuus Euroopassa esissä. Tämä uusi narratiivi on erittäin symbolinen hanke. Siinä pyritään tuomaan yhteen eri näkemyksiä niiden toimesta, jotka työskentelevät kulttuurialalla. Tämä on myös mukana meidän keskusteluissamme. molto bella che l'Europa è uno stato d'animo. Me olemme myös saaneet kuulla, että Eurooppa on mielentila, se on tämän lisäksi myös sitoumus, johon kaikki mantereen kansalaiset sitoutuvat, mikä on erittäin tärkeää, koska voimme katsoa, minkälainen rooli kulttuurilla voi olla, kun kehitetään Eurooppaa ja sitä, millainen rooli kulttuurilla on eurooppalaisessa politiikassa. Olemme päättäneet seurata tätä pilottihanketta valmistelemin toimin, jotka pohjautuvat ensimmäisen vaiheen tuloksiin komissaari Navracicin johdolla olemme tätä työtä vieneet eteenpäin. Hän haluan kiittää häntä siitä, että hän on halunnut avata ovet laajempipohjaiselle keskustelulle, jossa mukana ovat useat sukupolvet. Meillä on keskusteluja sosiaalisessa mediassa, jäsenvaltioissa, Euroopan parlamentin jäsenet ovat olleet mukana. Haluan varmistautua siitä, että tällä on mahdollisimman laaja vaikutusala. Tämä vaihe aloitettiin helmikuussa. Siinä olivat mukana Erasmus Plusan opiskelijat, harjoittelijat, mikä on erittäin tärkeää, koska strategian tavoitteena on luoda myös näiden nuorten välinen yhteisö. niin, että nuoret voivat todella viedä keskustelua eteenpäin Euroopassa. Nuoret on se yleisö, johon me kohdennamme keskustelumme, uusi eurooppalainen sukupolvi. Luonnollisestikin komissaari voi sitten kertoa meille asioista yksityiskohtaisemmin kuin minä. Ohjelma kuitenkin tarkastelee useita eri alueita. Ja tässä uudessa narratiivissa mielestäni meidän tulee tarkastella niitä suuria persoonallisuuksia, taiteilijoita, ajattelijoita, eurooppalaisen kulttuurin ja luovuuden eteenpäinviejiä ihmisiä, jotka ovat vastuussa laajemmasta eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä ja ottaa myös mukaan siis nuorempi sukupolvi. Jätän tämän tähän tältä erää ja haluaisin kuulla teiltä. Ja haluan kiittää näitä neljää suurlähettilasta, että he ovat tulleet paikalle. Kaksi ei päässyt paikalle. Alun perin heitä piti olla kuusi. Komissaari Navraticin jälkeen annamme suurlähettiläille puheenvuoron Patrick Kovac, joka on nuorten yrittäjien mm, järjestön pääjohtaja, Michael Kleiber, joka, Mikael Kleiber, joka on tutkija puolesta. Ja Sneska Mihalovic, joka on Euroopan Nostran pääsihteeri. Ja sitten meillä on vielä Paul Dujardin, joka on erityisen tunnettu, on erittäin aktiivinen Bozar-keskuksen johtaja Brysselistä. Ilahtuneen toivotan heidät tervetulleeksi tänne paikan päälle. Erittäin harvoin meillä on näin korkeatasoinen paneeli koolla kokouksessamme eurooppalaisia kulttuurivaikuttajia täällä yhdessä. Ja nyt näin alkuun annan puheenvuoron komissaarille 15 minuutiksi. Ja sitten voitte kertoa meille strategian ja narratiivin uudesta vaiheesta. Sen jälkeen katsotaan video. Ja sen jälkeen kuullaan suurlähettiläiltä. Ja sitten tietysti tämän jälkeen kuulemme useilta kollegoilta, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Komissaari, olkaa hyvä. Good afternoon. Kiitos ja hyvää iltapäivää. Hyvät parantin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulla on suuri ilo olla täällä tänään. Haluaisin ensiksi kiittää Silvia Kostaa mahdollisuudesta käydä suoraa keskustelua tämän Euroopan koskevan uuden narratiivin uudesta vaiheesta. Tämä on oikea paikka käydä keskustelua tästä tämän hankkeen toisesta vaiheesta, sillä tämä, tällä aloitteella on juurensa tässä kulttuurivaliokunnassa. Vuonna 2013 te pyysitte hanketta, joka veisi unionia lähemmäksi kansalaisia, joka elvyttäisi eurooppalaista henkeä ja joka tunnustaisi ne arvot, jotka ovat yhteisiä Euroopan kansalaisille. Tämä hanke toteutettiin pilottihankkeen muodossa. Ja tunnetut henkilöt, kuten esimerkiksi Puolan silloinen pääministeri Donald Tusk ja Enrico Letta, tuolloinen Italian pääministeri, Saksan liittokansleri Angela Merkel ja komission entinen puheenjohtaja Jose Manuel Barroso osallistuivat noihin keskusteluihin. Keskustelut johtivat julkilausumaan, jonka nimi oli The Mind and Body of Europe – eri päätöksentekijät ja keskeiset hahmot luovalta alalta esittelevät tämän julkilausuman vuonna 2013 maaliskuussa ja pääaiheena oli se, että kansalaiset haluavat enemmän sananvaltaa EU-asioissa ja tämä äh, johtaakin minut tämän narratiivin toiseen vaiheeseen, jota olemme juuri panemassa täytäntöön, josta haluan kertoa tänään. Todellakin me emme voi olettaa, että tietäisimme, mitä kansalaiset odottavat EUlta, jos pysymme vain näissä Brysselin sisäpiireissä. Ja siksi halusin laajentaa tätä keskustelua uusiin yleisöihin ja viedä keskustelun kaikkiin Euroopan nurkkiin. Ja lisäksi halusin laajentaa ymmärtämystä siitä, mikä yhdistää meitä, mitkä arvot ovat perustavanlaatuisia eurooppalaisessa hankkeessa meidän pitää katsoa pidemmälle kuin jokapäiväiset kysymykset ja miettiä Euroopan syvempää merkitystä yhteistä kulttuuriimme ja sitä, miten Euroopan tulisi kehittyä. Halusin, että Euroopan tulevaisuuden keskeiset toimijat, nimittäin nuoret, että he olisivat tämän keskustelun ytimessä. Joskus sanotaan, että nuoret eivät jäävät sivuun politiikasta, mutta se, minulla ei ole sellaista vaikutelmaa. Nuorella sukupolvella on vahvat mielipiteet ja he haluavat jakaa nämä mielipiteet, mutta he etsivät uusia tapoja vaikuttaa. Monet eivät luota perinteiseen politiikkaan ja meidän on ylitettävä tämä sukupolven välinen kuilu ja luotava yhteys Euroopan nuorisuun. Tämän tekemiseksi meidän on oltava luovia ja saavutettava nuoret tavalla, jotka ovat heille tärkeitä. Lisäksi nuoret edustavat dynamiikkaa ja luovuutta, jota tarvitaan Euroopan tarkastelemiseksi tuoreella tavalla. Euroopan parlamentti on kutsunut 7000 nuorta Strasbourgiin tässä tämän vuoden toukokuussa ja heidän ideansa ovat inspiraation lähde meille kaikille. Me olemme tämän hankkeen perustaneet moneen eri pilariin. Ensiksikin olemme nimittäneet niin sanottuja lähettiläitä, jotka johtaisivat keskusteluita omien verkostojensa kautta. Haluaisin kiittää näitä lähettiläitä koko sydämestäni. Kiitos tästä arvokkaasta työstä uuden eurooppalaisen narratiivin puolesta. He aikovat puhua myös tänään tästä. Ja lisäksi meillä on eurooppalainen nuorisofoorumi, jolla nuoret voivat puhua heille tärkeästä aiheesta. Euroopan parlamentin jäsenet on myös kutsuttu useisiin näistä keskustelutilaisuuksista. Koulutuksen alalla meillä on tämä e-twinning-foorumi ja Erasmus Plus-verkostot. Tuhannet koulut osallistuvat tätä kautta uuden narratiivin luomiseen. Ja meillä on jo nyt käytössä useita videoita, joilla nuoret jakavat ideansa. Me käytämme myös EU-toimielinten harjoittelijoita, jotka näkevät EU-asiat tuoreella tavalla. Ja tänään me näemme uuden videon, jonka komission harjoittelijat ovat tehneet helmikuussa. Kun nykyinen harjoittelujakso päättyy, saamme seuraavat videot. Me puhumme eurooppalaisesta uudesta narratiivista monissa kulttuuritilaisuuksissakin, sillä minä, minä uskon kovasti ideoiden voimaan inspiroida. Eurooppa perustuu kulttuurien ja ideoiden moninaisuuteen. Keskustelut näistä kaikista asioista ovat tietysti vaikeita, mutta meidän on keskusteltava. Ja nuorison radikalisoitumisen torjuminen on yksi tärkeimmistä aiheista. Tässä tärkein panostus tulee nuorilta itseltään. Tässä narratiivihankkeessa olemme nuorilta jo oppineet, että nuoret haluavat Euroopan, jossa monimuotoisuus vahvistaa eurooppalaista identiteettiä eikä toimi sitä vastaan. Eli nuorison, kulttuurin ja koulutuksen alalla meillä on monia hankkeita nyt jo, mutta mikä on seuraava askel? Tällä hetkellä me keräämme ideoita ja ehdotuksia näistä eri keskusteluista ja jaamme niitä koko Euroopassa. Olemme aloittaneet myös verkkokuulemisen ja kysymme laaja-alaisesti nuorilta näistä aiheista. Kysymykset liittyvät neljään aiheeseen, jotka ovat näistä äh, nuorten kanssa käymistämme keskusteluista tulleet esille. Monimuotoisuus, työllisyys ja koulutus, vapaa liikkuvuus ja ilmastonmuutos ovat nämä neljä aihetta. Vuoden 2017 alkupuolella me katsomme yhdessä tuloksia ja mietimme uutta eurooppalaista narratiivia Tämä, ja uutta, myös uutta formaattia. Sen pitäisi olla myönteinen formaatti, joka antaa myös realistisen kuvan siitä, mikä oli, on Euroopan suunta. Ja sen pitäisi olla myös sellainen, että nuoret haluavat osallistua EU-hankkeen rakentamiseen. Käytämme myös tämän hankkeen tuloksia, jotta saisimme uutta pontta olemassa oleviin ohjelmiin ja foorumeihin, kuten, kuten esimerkiksi Erasmus Plus-ohjelmaan nuorisokonferenssiin, nuori nuorten viikkoihin ja verkkochatteihimme. Olemme myös aloittaneet ensimmäisen vaiheen toisessa aloitteessa, jossa kuuntelemme yli miljoonaa eurooppalaista nuorta sekä verkon kautta että, että sen ulkopuolella. Me aloitamme keskustelut lokakuussa ja käytämme nuorisoportaalia tässä apunamme. Me keskitymme tällä hetkellä prioriteetteihin, mutta varmasti pystymme laajentamaan keskusteluita myös pitkänkin aikavälin visioihin, visioamme. Ja tämä kaikki edistää sitä, miten Euroopan komissio voi olla vuorovaikutuksessa nuorison kanssa. Ja ehkä voimme myös inspiroida parlamenttia sen suhteen, miten nuoret saadaan mukaan ennen seuraavia Eurooppa-vaaleja. Haluaisin kannustaa teitä osallistumaan näihin keskusteluihin sekä jäsenvaltioissa että osallistumaan myös verkkokuulemisiin. Te olette myös osa keskustelua omissa vaalipiireissäni ja olen mielelläni valmis ottamaan ideanne huomioon tässä seuraavassa vaiheessa. Haluaisin kuulla myös nyt uutta eurooppalaista narratiivia koskevan hankkeen lähettiläiden mielipiteet ja teidänkin mielipiteenne. Kiitos. Kiitoksia näistä mielenkiintoisista sanoista. Olen varma, että kulttuurivaliokunta kykenee sitten ottamaan kantaa tähän alustaan liittyviin kysymyksiin ja antaa teille lisäajatuksia ja tarjoaa lisää ajatuksia myös vuonna 2017 tämän kesän jälkeiseen ohjelmaan. Ja varmasti myöskin on hyödyllistä kuulla, mitä suurlähettiläsvieraamme ovat mieltä näistä kysymyksistä. Kaikille noin viisi minuuttia puheaikaa, jos sopii. Ja pahoittelen. Ensinnähän tässä olikin tämä video ja sitten vasta suurlähettöä. Ensin katsotaan video. Luci.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 eh, trovo molto interessante questo, molto efficace. <laughs> Complimenti. Mielenkiintoista mielestäni, erittäin tehokasta. Tietysti se olisi hyvä, kun se saisi eri kielillä. Silloin viesti varmasti menisi perille nuorille vielä paremmin. No niin, nyt kuuntelemme sitten suurlähettiläittemme puheenvuoroja e quindi Patrick Kovacs, nel presidente di eh, Jeune, l'organizzazione europea. Ensinnäkin Kovacs, joka edustaa EUn yrittäjäjärjestöä. Olkaa hyvä. We heard so many times. Olemme niin usein kuulleet, että nuoret ihmiset ovat avain tulevaisuuteemme, mutta kuinka monta kertaa me kysyimme minkä oven he haluavat tällä avaimella avata tai kuinka he haluavat sitä käyttää. Uskon, että uusi narratiivi on vahva väline tämän selvittämiseksi. Herra Navracic on kutsunut niin monia nuoria ihmisiä ympäri Euroopan mukaan, ja tämän kautta me saamme selkeän käsityksen uudesta narratiivista. Uuden narratiivin myötä Euroopan unionin eh, nuorisofoorumin kautta 25 nuorisokonferenssia järjestetään, 10 on jo järjestetty, 15 on tulossa. Nämä nuorisokonferenssit eh, järjestetään ympäri Euroopan, Ranskassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Belgiassa ja seuraavat 15 tulevat olemaan myöskin hyvin merkityksellisiä. Me olemme oppineet nuorten näkökulmasta sen, että meidän tulee yhä vahvistaa kommunikaatiota. Meidän täytyy jatkaa viestintäämme. Nimittäin viestintä on ymmärtämistä ja meidän sukupolvemme vaatii ymmärrystä. Nuorisoverkostoilla on tärkeä rooli tässä työssä. On nimittäin hyvin paljon aktiivisia nuoria, jotka ovat näissä nuorisoverkostoissa mukana, nuorten yrittäjäin verkostoissa, poliittisissa nuorisojärjestöissä tai kansalaisyhteiskunnan järjestöissä. Oli tilaisuus mikä tahansa, meillä on paljon nuoria, jotka haluavat saada äänensä kuuluvulle mutta olemme kiinnostuneita myös niistä nuorista, joita ei löydy näistä järjestöistä, niistä, jotka eivät osallistu, niistä, jotka eivät ole proaktiivisia. Siksi olen hyvin tyytyväinen siihen, että tämä uusi narratiiviohjelma laajenee nyt verkkoon ja ottaa mukaan yhä enemmän ja enemmän nuoria, jotka eivät ole mukana erilaisessa toiminnassa, mutta jotka ovat verkossa kyllä läsnä. Jos kuuntelemme, voimme kuulla sen, mitä nuoret toivovat. Näiden konferenssin kautta olemme saaneet hyvin konkreettisia tuloksia. Nuoret haluavat osallistua, kuten ähm, herra Navarcic sanoi. Meillä oli konferenssi, jossa keskusteltiin jopa siitä, että äänestysikää laskettaisiin 16 vuoteen, jotta nuoret pääsisivät osallistumaan aikaisemmin. Nuoria huolestuttaa maahanmuutto ja siihen liittyvä kunnollinen integraatio. Nuoret haluavat enemmän mahdollisuuksia sosiaalisen median kautta ja haluavat eh, siis eh, parempaa saavutettavuutta. Ne ovat hyvin kiinnostuneet mediasta. Nuoret aina kuulevat eh, puhuttavan Brysselistä ja he ovat kiinnostuneita siitä, kuinka Brysselissä toimii. He haluavat tavata päätöksentekijöitä ja käydä heidän kanssaan vuoropuhelua. Siksi tämä foorumi on erittäin hyvä väline. Mutta nuoret haluavat tämän lisäksi myös elää sellaisessa Euroopassa, jossa epäonnistumisen kulttuurista päästään yli. Yksi kolmas osa nuorista eurooppalaisista pohtii yrittäjäksi ryhtymistä, kun vastaava luku on Aasiassa kaksi kolmesta. Nuoria jopa pelottaa unelmatyöpaikan hakeminen, sillä he pelkäävät, saattavat joutua hylätyiksi. Nuoret ovat innoissaan oppimaan. Millään he rakentavat siltoja sukupolvien ja kansojen välille. Ja näiden konferenssien keskellä voinkin siis ylpeästi todeta, että meidän sukupolvemme on valmis oppimaan, avoin kuuntelemaan ja mikä kaikkein tärkeintä, hyvin tyytyväinen saadessaan mahdollisuuden käyttää ääntään ja löytää oven, johon avaimen asettaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Nämä ovat erittäin tärkeitä tietoja, joita saamme monilta nuorilta yrittäjiltä. Nyt Marko Kleiber puolesta Tiedeakatemiasta. Näin alkuun haluaisin sanoa, että minulle on suuri kunnia – se, että olen saanut olla tässä aloitteessa mukana jo muutaman, vuo- jo muutaman vuoden ajan. Tämä tarjoaa nimittäin minulle mahdollisuuden viedä eteenpäin yhteistä Euroopan ajatuksena. Ajatus, joka on erittäin lähellä sydäntäni. Usko kuitenkin, että se on erittäin lähellä myös enemmistön, suuren eurooppalaisen enemmistön sydäntä. Olen ehdottomasti samaa mieltä kollegoiden kanssa, jotka komissari hienosti veti yhteen. Haluaisin kuitenkin esittää muutaman kohdan, jotka viittaavat suoraan omiin kokemuksiini. Ensinnäkin hyvin pitkälti olen samaa mieltä kollegani kanssa siinä, että nimenomaan nuorten puoleen tulisi kääntyä kaikkina näinä ponnisteluinemme, kun haluamme esitellä Euroopan tulevaisuutta houkuttelevalla tavalla. Nimenomaisesti nuori sukupolvi johtaa Eurooppaa ja tuo nuori sukupolvi myös hyötyy siitä, että se saa elää yhteisessä Euroopassa. Tämä on asia, jonka tulisi ehdottomasti olla meidän huomiomme keskipisteessä. Toinen kommenttini, tämä pohjautuu omiin kokemuksiini, on se, että meidän tulisi toimia käytännönläheisesti sen suhteen, miten me puhumme Euroopan tulevaisuudesta, eikä suinkaan idealistisesti tai naivisti. Se on äärimmäisen tärkeää ja keskustelussa jo osallistuin. Sain paljon kokemuksia, kuulla kokemuksia siitä, että on paljon erilaisia perusteita sen puolelle, jotka ovat käytännönläheisiä sen suhteen, että Euroopan tulevaisuus on myönteinen. Ja ne otetaan vastaan paljon paremmin tänä päivänä tässä monimutkaisessa maailmassa, jossa me kaikki elämme. Kolmas yleisluontoinen kommenttini niin on se, että olen yliopiston professori ammatiltani, joten akateeminen maailma on minulle luonnollinen ympäristö se merkitsee siellä professoreita ja opiskelijoita. Ensinnäkin tutkimus ja korkeakoulutus on tärkeä osa kulttuuria ja toiseksi nämä ryhmät ovat erittäin houkuttelevia, kun puhutaan Euroopan tulevaisuudesta. Ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että tutkijat ovat kansainvälisesti suuntautuneita. Tutkimusta ei voida tehdä kotoa käsin, vaan täytyy tehdä yhteistyötä. Opiskelijaryhmä minun mielestäni on ryhmä, joka on kaikista Eurooppa-myönteisin. Kun puhun eri yliopistossa oleville opiskelijoille mm, kautta tämä mantereemme, niin minulla on tunnee tänään vain yhdessä yhtenäisessä Euroopassa erilaisten vaito-ohjelmien kautta, muiden aloitteiden kautta. Meillä on sellainen kansainvälinen yleisö, kun puhutaan yliopistossa, että on vaikea ajatella, että se muuttuisi tulevaisuudessa. Tämä on nyt saavutettu, se on olemassa ja meidän tulisi olla todella iloisia siitä, että tilanne kehittyy tähän suuntaan. Viimeinen kommenttini koskee sitä, että ryhmä, jonka mainitsin, on ikään kuin automaattisesti eurooppamielinen asenteiltaan. Sitä huolimatta heitä täytyy rohkaista puhumaan siitä ääneen. Sillä meiltä puuttuu nimenomaan tämä ääni keskustelussa Euroopasta. Esimerkkinä tästä pidin esityksen siitä, millainen uusi narratiivi Euroopassa on. Salzburgissa, Itävallassa, 800 ihmisen edessä. Ja kyseessä oli tällainen suuri eurooppalainen kongressi. Lopputuloksena oli se, että itse asiassa sain aloitettua ohjelman, jonka nimi on Next Europe, jossa ovat mukana sadat eurooppalaiset kautta Euroopan ja he pyrkivät muokkaamaan ajatuksia, jotka olisivat osa tätä uutta eurooppalaista tarinaa. Meidän täytyy siitä syystä puhua eri ihmisryhmien kanssa ja rohkaista heitä puhumaan asiasta toisten kanssa, sillä ei ole mitään muuta tietä kuin siirtyä eteenpäin yhdessä. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Ja kiitoksia siitä, että keskityitte näihin kahteen tavoitteeseen, jotka ovat luonnollisestikin erittäin eurooppalaisia. Ja ne tulisi kattaa myöskin julkisissa puheenvuoroissa Euroopassa. Seuraavaksi Mihailovic Itävallasta. Um, thank you and... Paljon kiitoksia ja kiitokset äh, rouva puheenjohtaja siitä, että muistutitte, että nyt on Euroopan musiikin päivä. Uskon, että Maestro Placido Domingo on erittäin tyytyväinen siihen, että kulttuuriasianvaliokunta keskustelee juuri tänä päivänä uudesta narratiivista Euroopalle, sillä nimenomaan koko tarkoitus tässä työssä on se, että meidän tulee muuttaa tapamme nähdä Eurooppa, tapamme käsittää Eurooppa. Tämä alkoi suurina muutoksina Eurooppaa ajateltiin aluksi vain talouden kautta ja nyt meillä on suuri siirtymä siihen, että tarkastelemme Euroopan kulttuuria. Tämä auttaa meitä tuomaan henkeämme esiin, erityisesti myöskin tuomaan esiin sitä, kuinka ihmiset rakastavat Eurooppaa. Oli hienoa, että minä olin yksi henkilö, joka pääsi olemaan mukana tämän aloitteen ensimmäisessä vaiheessa. Olen komission jäsen Navracicille erittäin tyytyväinen siihen. Kiitollinen siitä, että hän minut eh, nimitti myöskin mukaan tähän toiseen vaiheeseen. Komission jäsen Navracic mielestäni teitte aivan oikean valinnan tässä toisessa vaiheessa, ehm, kun haluatte korostaa nimenomaisesti tässä yhteydessä nuorisoa. Nyt kun olemme niin monia kulttuurikentän ihmisiä ottaneet mukaan aloitteeseen, te onnistuitte nyt kaikki nuorisoverkostot ja nuorisojärjestöt saamaan mukaan. Tämä oli todellakin jotakin, mitä meiltä puuttui ensimmäisestä vaiheesta ja nyt olemme kehittäneet tämän uuden verkoston toista vaihetta ajatellen. Uuden narratiivin lähettiläänä minun roolini on äh, se, että toivon äh, saavamme aikaan kolmannen vaiheen, joka on tietyllä tavalla synteesi, jossa kaikki nämä eri henkilöt, eri verkostot, jotka toimivat suuremmassa maailmassa, mukaan lukien kulttuuriperintö, taide, kulttuuri, nuoret, yhdistäytyisivät. Me haluaisimme paljon lisää siltoja kulttuurin, koulutusalan toimintaan luonnollisesti kaikkeen, mikä koskettaa nuoria. Euroopan Estran pääsihteerinä ja Euroopan kulttuuriperinnön äänenä minun täytyy käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseni todetakseni, että olisin toivonut, että Euroopan kulttuuriperinnön äm, vuosi 2018 tässä yhteydessä kiitän parlamenttia siitä, että se vahvasti tuki tätä aloitetta. Kiitoksia teille kaikille. Haluaisin todeta, että tämä on erittäin hieno foorumi, jolla voimme tätä uutta narratiivia tukea ja ajaa eteenpäin. Se on uutta narratiivia, mutta samaan aikaan se perustuu äh, jaetulle historiallemme ja äh, kulttuuriperinnöllemme. Emme nimittäin voi ryhtyä uusia historian kirjan kappaleita kirjoittamaan, ellei me tiedä, missä tulemme ja mitä jaamme. Kun ajatellemme vuotta 2017, toivon, että uusi narratiivi Euroopalle auttaa tällaisen tehokkaan sillan rakentamisessa. Myöskin kulttuurillinen diplomatia on hyvin tärkeää toiminta-ala. Se on eh, Euroopan unionin ulkopolitiikan kulttuurisiipeä, niin kutsuttua pehmeää vallankäyttöä. Ja avainasemassa tässä mielestäni on jakaminen. Sharing and caring, jakaminen ja välittäminen ovat sanoja, jotka nuoret haluavat nähdä Euroopassa. Jakaminen on myöskin yksi niitä mottoja, joita me olemme Euroopan kulttuuriperinnön vuotena halunneet tukea. Jos palaan vielä musiikkiin, vasta kolme viikkoa sitten komission jäsen Navracic ähm, puheenjohtajamme President Domingon kanssa Madridissa Lasuela ähm, teatterissa, kun juhlistimme Euroopan kulttuuriperintöpalkintoa. Mm, Kertoivat tästä päätöksestään ähm, tuoda esiin narratiivia, kulttuurinarratiivia, jaettua perintöämme. Kyseessä on jotakin, mikä me jaamme Euroopassa ja myöskin muun maailman kanssa. Tämä on minun hyvin vahva viestini myöskin parlamentille. Me toivomme, että te tuette tätä viimeistä vaihetta työssä ja myöskin, että te sitoutuisitte tähän työhön, sillä me tarvitsemme parlamentin taloudellista tukea tälle aloitteelle. Tarvitsemme myöskin sitä, että te sitoudutte itse ja miksipä emme loisi uutta narratiivia Euroopan parlamentin täysistuntoonkin. Me tarvitsemme teitä kaikkia, kaikkia parlamentin jäseniä mukaan. Se on se viimeinen linkki, jonka minä haluan tehdä kulttuurimaailman nuoret ja te korkean tason päätöksentekijät Euroopassa luonnollisesti, sekä eurooppalaiset että paikalliset päätöksentekijät. Kiitos. No manca mai <laughs> in svenska. Eh, veramente Kiitoksia. Minun käsittääkseni tämä teidän viimeinen ehdotuksenne on erittäin tärkeä. Se on erittäin mielenkiintoinen. Tavoitteenahan on tarjota enemmän kulttuurihenkeä Euro- Euroopalle. Joten nämä ovat erittäin keskeisiä kysymyksiä, varsinkin kun katsotaan vuotta 2018. Viimeinen puhuja Paul Dujardin, hän on Bozarin johtaja Brysselistä ja hän on ollut alusta lähtien voimakkaasti mukana. Kiitos puheenvuorosta. Hyvä komission jäsen lisäisin jopa jotakin siihen, mitä kollegani Sneska sanoi. Nimittäin tämä ei ole edes lopullinen prosessi, vaan oikeastaan täytäntöönpanovaihe vaihe komission hankkeessa. Todellinen kysymys kuuluu, miten nämä keskustelut, joita käymme täällä tänään, tulevat osaksi kaikkia instituutioitamme ja tulevina kuukausina pitää todella löytää sillä me lähettiläinä olimme osa tätä ja mm, puh- puhuisin tässä taiteilijoiden ja tiete- tieteentekijöiden nimissä. Me oikeastaan olemme kaikkien näiden hankkeiden puhetorvia. Tapa, jolla me keskustelemme täällä, on tärkeää formaatti. Se oli tärkeä formaatti myös ensimmäisessä vaiheessa. Toivottavasti taiteilijat ja tieteentekijät voivat nyt tehdä yhteistyötä myös poliitikojen kanssa tässä tulevassakin vaiheessa. Ei ole tarpeen, että on sinällään osa tätä narratiivihanketta. Meidän pitää ylittää näitä siltoja muillakin tavoilla. Me Teimme myös lisäksi tällaisen laboratoriohankkeen Bosar taidekeskuksessa täällä Brysselissä. Komissio osallistui siihen. Mielenkiintoisinta oli se, että yritimme tällä hankkeella rakentaa sillan taidemaailman, tiedemaailman ja koulujen vä- välille. Tämän hankkeen nimi oli Next Generation Please ja Yli 100 000 koululaista osallista, pystyy osallistamaan tähän. Me opimme koulussa paljon, mutta vanhemmilta me opimme arvoja. Ja oli mielenkiintoista tässä Next Generation Please-hankkeessa katsoa tätä tieto, tiedon ja arvojen suhdetta. Nuoret siirsivät tässä tässä nämä, nämä ideansa kuviksi. Ja tässä oli kyse siitä, rakensimme sillan koulutuksen ja tiede- ja taidemaailman välille. Jos me tämän ensimmäisen ja toisen hankkeen tavoitteet pystymme yhdistämään ja py, py, pystymme luomaan jatkuvuutta esimerkiksi myös Creative Europe-ohjelman puitteissa, tämä on mahdollisuus myös esimerkiksi digitaalistrategian kannalta lähettiläänä toivon, että tulevina kuukausina pystyn politiikan tekijöiden ja muiden kanssa, muun muassa Itävallassa, jakamaan tietoa tästä hankkeesta. Komission jäsen puhui myös tästä European Festival, Festival Associationista. Ei pidä unohtaa, että kulttuuridiplomatia oli tärkeä Mokarinin julkilausuma. ja nyt on kysyttävä, miten voimme näistä arvoista puhua sekä Euroopan sisällä että myös Euroopan ulkopuolella. Miten voimme puhua sosiaalisesta polkumyynnistä, korruptiosta muun muassa. Ja Pitäisi tässä käyttää myös hyväkseen taiteilijoiden osaamista. Jos ei osaa pukea tätä sanoiksi, pitää katsoa, miten taiteilijat pukevat tämän kuviksi esimerkiksi Venetsiassa ja Kannissa. Eli pitää, pitää ottaa huomioon, että meillä on luovaa osaamista Euroopassa, jota voimme käyttää hyväksi tässä eurooppalaisessa narratiivissa. Kiitos herra Dujardin. Kiitos tästä. Nyt voin antaa kollegoille puheenvuoron. Minuutti kullekin puheaikaa. Ehkä vuoden 2013 aloitteen tekijät voivat käyttää ensiksi puheenvuoron, eli minuutti per henkilö kollegoille. Kiitoksia. Vain muutama sananen siihen vielä, mitä jo todettiin lähettiläskollegoiden suulla. Halusin vain lisätä sen, että ajatus siitä, että yhdistetään se, mitä me poliitikkoina teemme muiden toimialojen kanssa, kulttuurin, tieteen, koulutusjärjestelmien, nuorten kanssa, on minun mielestäni avainasemassa koko tässä hankkeessa. Perus ajatusajatuksena oli se, että saadaan tällainen yhteys rakennettua, koska jo tuolloin, en voi sanoa, että pelkoni olisi hälventynyt tässä välissä, mutta ajatuksena oli rakentaa tällainen silta ei-poliitikkojen ja poliitikkojen välille tässä prosessissa. Tarvitsemme sitä enemmän kuin koskaan. Ja siitä syystä haluaisin myös edistää ajatusta siitä, että menemme eteenpäin tässä prosessissa. Haluan kiittää komissaaria siitä, että hän on ottanut esille ajatuksen nuorten käyttämisestä yhtenä siltana. Kulttuuria tarvitaan yhtenä, tiedettä kolmantena, jotta voimme luoda luottamusta kansalaisten välille eurooppalaisessa hankkeessa. Meillä, me poliitikot olemme epäonnistuneet tässä ja meidän tulee saavuttaa uudelleen luottamus tuomalla kulttuuri ja tiede nuorille. Se on myös toiveeni tulevaisuuden varalle, niin että tulevat ohjelmatkin sisältävät tämän sillan rakennusajatuksen. Kiitoksia. Sì, grazie. È importante questo perché effettivamente, ma io sono sicura che, I'm sure that questo bridge eh, sia mantenuto, e cioè la originalità della Leonardo è anche quella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 kulttuurimaailman kanssa, tutkimusmaailman, yliopistojen ja koulujen kanssa. Tietysti tässä täytyy olla mukana myös uudet sukupolvet. Ja luonnollisestikin tarvitsemme vuoropuhelua kautta linjan. Nyt annetaan puheenvuoro kollegoille. Rova Ratsko ja muut. Za prezentaci tohoto projektu, s kterým se tímto... Paljon kiitoksia Minä nyt sain tässä paljon tietoa projektista ja haluaisin kiittää lähettelijäitämme ja komission jäsentä. Teillä on paljon vaikutusvaltaa. Tämä meille hyvin tärkeää kokemusta. Haluaisin Mihail Kleiberin puheenvuoron palata. Hän sanoi, että opiskelijat ovat kaikkein integroitunein ryhmä, jolle Eurooppa on itsestään selvää ja he eivät pysty kuvittelemaan Eurooppaa ilman yhtenäistä Eurooppaa. Minä jaan tämän kokemuksen ja olen jopa sitä mieltä, että nuoret ovat sitä mieltä, että vapaa Eurooppa on jotakin niin itsestään selvää, että itse asiassa eivät kunnioita Eurooppaa eivätkä sitä arvosta. He tarvitsevat tässä vanhempiensa kokemuksesta tietoa. Ähm, opiskelijat eivät ole kylliksi mukana työssä, eikä heidän ääntään kuulla. Ja siksi kaikenlaiset ääriliikkeet äh, valtaavat alla oikealta ja vasemmalta ja vaarantavat eurooppalaisen projektimme. Nämä projektit ovat hyvin tärkeitä, mutta kaikkein tärkeintä on se, että osoitamme henkilökohtaista esimerkkiä tärkeiden henkilöiden on tärkeää pystyä puhumaan opiskelijoille ja nuorille yleisesti ottaen. Tässä yhteydessä merkittävät henkilöhahmot, eivät vain poliitikot, mutta esimerkiksi koulutuksen tai tutkimuksen tai tieteen alan henkilöhahmot voivat äh, tehdä vaikutuksen. Heidän pitäisi puhua. Nyt on enää kaksi päivää kansanäänestykseen Isossa Britanniassa ei ole aivan varma, jos jokin saa britit päättämään Brexitin, Brexitia vastaan. Kyseessä eivät ole Cameronin sanat, vaan Joe Coxin tarina ja hänen uhrauksensa. Kiitoksia. Grazie anche per questo, per questa... Mm, Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Eilen kokouksemme alussa me pidimme muistohetken henkilölle, joka menetti henkensä tämän vuoksi. Ja sitten seuraava puhuja. Wysłuchałam zarówno pana komisarza, jak... Kiitos. Kuuntelin mielenkiinnolla sekä komission jäsenen että vierailijoidemme puheenvuoroja. Kun puhumme Euroopan tulevaisuudesta ja etsimme uutta tarinaa, eurooppalaista narratiivia, niin silloin meidän on esitettävä kysymys, miltä eurooppalaisen yhteisen luonnollinen perusta näyttäisi. Siis luonnolliset perusteet. Jopa rautaesiripun aikana oli kulttuurin ja tieteen yhteisö ja yhteisöllisyys olemassa. Yhteistyö Euroopassa oli tuolloin riippumaton kaikista poliittisista vaikeuksista. Nyt meidän on esitettävä kysymys, mikä kulttuurilla ja tieteellä, mikä asema niillä pitäisi olla Euroopassa ja minkä pitäisi olla Euroopan rooli tieteen ja kulttuurin kehityksessä. Olen komission jäsen Navracicin kanssa samaa mieltä siitä, että tämän uuden hankkeen, eli tämän uuden narratiivin tärkein kohderyhmä on nuoriso, sillä muutamien vuosien kuluttua nämä nuoret päättävät Euroopan tulevaisuudesta. Mutta haluaisin ottaa esille myös toisenkin kysymyksen. Mitä nyt tulee tapahtumaan? Jo peruskoulussa lapset ovat oikeastaan Euroopan myönteisiä, mutta sitten myöhemmin nuoriso radikalisoituu. On Eurooppa myönteisiä opiskelijoita, mutta myös radikaalisesti Eurooppa vastaisia opiskelijoita. Minun mielestäni tämä liittyy näiden nuorten ensimmäisiin kokemuksiin, heidän kokemuksiinsa ennen kaikkea työmarkkinoilla. Siksi haluaisin pyytää, että jos luomme tällaista uutta narratiivia, uutta tarinaa Euroopalle, niin silloin meillä pitäisi olla myös eurooppalaisia ohjelmia, joissa on kyse yhdistämisestä eikä erojen lisäämisestä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikille ryhmille, kaikille sosiaalisille ryhmille pitäisi olla samanlaiset osallistumismahdollisuudet. Annan tässä kolme esimerkkiä. Me puhuimme Erasmuksesta täällä ja olemme tuolloin keskusteluissa sanoneet, että sosiaalisesti heikommat ryhmät eivät pysty osallistumaan samalla tavalla. Hyvä komission jäsen, Horisontti 2020-ohjelma ohjelmasta voi sanoa, että Puolassa on valtavaa intellektuaalipotentiaalia, mutta sen käyttö on todella huonoa. Entä sitten Junckerin investointisuunnitelma? Katsotaanpa, miten, minkälaisia hankkeita on toteutettu. No niin, no, niin sanotussa vanhoissa jäsenvaltioissa on investointisuunnitelman alaisuudessa paljon hankkeita, mutta uusissa jäsenvaltioissa vähän. Ei pitäisi näitä perusteita unohtaa. Hankkeiden pitäisi luoda yhtenäisyyttä eikä eroja. molto importanti. E ora darei la parola al collega Zdrojewski. No, kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Strojewski. Komisarzu, uczestniczę w rozmaitych debatach. Olen kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia komission jäsen. Olen jo monia vuosia osallistunut moniin keskusteluihin Eurooppaan liittyen ja liittyen äm, Eurooppa-hankkeemme haasteisiin ja mahdolliseen tulevaan narratiiviin Eurooppaa ajatellen. Mutta mitä useampiin kokouksiin osallistun, sitä pessimistisempi olen. Pohdin, tuleeko tämä narratiivi olemaan niinkään hieno. Nyt meidän ei tarvitse vastata kysymykseen siitä, tarvitsemmeko me uutta narratiivia. Kyllä, olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tarvitsemme uutta narratiivia, mutta komissio on erehtynyt, kun pyrkii tämän narratiivin olemassaolon tarkoitusta tulkitsemaan. Emme me lopultakaan erottele kovinkaan paljon niitä ihmisiä, jotka ovat yleisönämme. Olisi tärkeää ottaa eri näkökulmat huomioon. Toisekseen jaan myöskin sen kannan, että meidän pitää suunnata sanamme nuorille. Tämä kuulostaa erittäin hyvältä, mutta kun nuoret ovat äh, tavoitteenamme, toimimutta mutta ehdolla, sillä ehdolla, että Eurooppa ei saa unohtaa vanhojakaan ihmisiä. Eurooppa ei saa unohtaa sitä, että iäkkäämpien ihmisten kunnioittaminen on asia, joka erottaa Euroopan muista. Aivan kuten Japanissa, me kunnioitamme iäkkäitä henkilöitä ja toivon, että tämä todellakin toteutuu, kuten esimerkiksi juuri Japanissa. Kolmannekseen me olemme erityislaatuisessa tilanteessa, tulipa Brexit nyt tai ei. Me jalkapallon EM-kisoja juhlimme. Ja nuoret erittäin aktiiviset edustajat kokoontuvat yhteen äh, toimimaan poliittisesti. Kaikki tämä on tarpeen, että voimme lähettää viestimme eteenpäin. Kuitenkin meidän täytyy voida viestiä siitä, mikä erottaa meidät muista, mikä meille on erityisluontoista, mutta kaikki nämä toimet vaativat sen, että Eurooppa yhdistää voimansa. Minä kuulun sellaisen sukupolveen, joka on kuunnellut erilaista musiikkia kuin Bachin tai Mozartin musiikki, jolle mä aina kuulet, että on vaikeampi ylittää vanhoja mestareita, Picassoja ja muita tai Viskontin filmejä, parempia elokuvia en enää tehdä. Mutta sanoisin kuitenkin yhden asian. Sillä ei ole väliä, mitä me ajattelemme. Kulttuurisektori on kuitenkin se sektori, johon meidän täytyy investoida, jotta uusikin Eurooppa pääsi nauttimaan uudesta sisällöstä. Siksi minä ensinnäkin vetomukseni, sillä minusta tuntuu, että kulttuuri ja kulttuurikenttä ovat hyvin köyhiä Euroopassa. Condivido totalmente questo ultimo giudizio. E Olen aivan samaa mieltä, mitä sanoitte tuossa lopussa. Varmasti olemme tässä kaikki samoilla linjoilla. Kulttuuriohjelmat täytyy ottaa ehdottoman paljon paremmin huomioon budjettivaliokunnassa. Edustaja Jimenez, arvoisat kollegat, hyvä komissaari. Uusi eurooppalainen narratiivi. Kiitoksia kaikille teille, jotka olette tulleet tänne äh, antamaan työpanoksenne tähän asiaan. Kiitoksia myös Mortenille kovasta työstä tämän hankkeen parissa. Kyseessä on erittäin tärkeä hanke, varsinkin näinä aikoina kun visiot Euroopasta vaihtelevat maasta toiseen ja gallupit osoittavat, että negatiiviset käsitykset vain kasvavat. On olemassa valtava määrä epäluottamusta Eurooppaa kohtaan ja luottamuksen jälleenrakentamisessa tarvitsemme voimakkaisiin eettisiin yhteisiin arvoihin pohjautuvaa toimintaa. Otan esille kolme perustavanlaatuista pilaria, jotka ovat oleellisia tässä uudessa narratiivissa. Ensinnäkin usko siitä, että Euroopan tulevaisuus on kirjoittamaton. Meidän käsissämme on rakentaa tai rikkoa Eurooppaa. Rauha ja hyvinvointi ei tapahdu itsestään eikä ilman ponnistuksia, vaan meidän tulee uhrata siihen taitomme ja älykkyytemme. Toinen pilari on Jean Monelta ajatus siitä, että ihmisten unioni tulee ennen kansojen tai maiden unionia. Me tarvitsemme Eurooppaa, joka pohjautuu yksilön oikeuksille. Meillä täytyy olla rohkeus vastata niille, jotka vastustavat tämän kaltaisia arvoja. Kolmas pilari on talouspilari. Me haluamme, että Eurooppa on ihmisten, kulttuurien ja arvojen Eurooppa. Riippumatta siitä, mitä on todettu, ihmiset vastaavat kuitenkin taloudellisiin kannustimiin. Mutta arvoillemme oleellista on se, mitä ei voi rahalla mitata. Eurooppa kansalaisille hankkeen vetäjällä. Voin todeta, että tuo hanke sopii hyvin yhteen tämän kanssa ja se saa tästä tuulta alleen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä kollega. Ja seuraavaksi puheenvuoro seuraavalle puheenjohtajalle. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Tietysti minusta on hienoa, että käytetään kaikkia välineitä, jotta voidaan osallistaa ennen kaikkea nuoret – mutta vain 27,8 äh, prosenttia nuorista äänesti edellisessä Euroopan vaaleissa. Se on yksi alhaisimmista äh, osallistumisasteista ikinä. Ja lisäksi nuoret kärsivät äh, nuorisotyöttömyydestä. 20 prosenttia on työttömänä euroalueella ja 22 prosenttia koko EU:ssa. Mutta onko uusi narratiivi todella ratkaisu, jos EUn pääelin eli Euroopan komissio kunnioittaisi enemmän kansan tahtoa, niin ehkä silloin kansalaiset hyväksyisivät EUn paremmin. Me olemme tästä esittäneet kantamme jo aikaisemmin tästä uudesta narratiivista. EU nyt tukee tällaista videoita, joissa, joissa esitetään myönteistä viestiä EUsta, e mutta miten tämän kaiken kulut rahoitetaan? Minusta on hienoa, että täällä esitetään uusia ideoita EUsta ja yritetään puhua siitä, miten EUta voidaan tulla lähemmäksi kansalaisia, mutta minulle tulee mieleen tällaisissa keskusteluissa aina se kysymys mieleen, miten todella saavutamme suuren nuorison joukon, toimiiko se uudella video, uudisilla videoilla, uudella narratiivilla vai pitäisikö ehkä kertoa paremmin ihmisille siitä, mistä, mistä me täällä päätämme. Sitä, siihen voisi käyttää uutta teknologiaa, mutta uskon, että paljon voitaisiin tehdä jo olemassa olevilla ohjelmilla, joita ei tähän mennessä ole käytetty tarpeeksi. Voitaisiin käyttää koulutusjärjestelmiä ja muita paremmin. Eli pitäisi tiedottaa EU-sta ja EUn toimintavasta ja EUn hyödyistä. Onko niistä tiedottaminen itse asiassa edes velvollisuus kouluissa? Onko, riippuuko se siis vain opettajista ja onko oikeastaan monissa tapauksissa aivan sattuma, saavatko koululaiset kouluaikanaan Eurooppa-tietoa. Ja siksi tämä kansalaisten Eurooppa-ohjelma, siksi sitä ei saisi vähentää niin kuin on nyt suunniteltu, jos ei jo koulussa puututa asiaan esimerkiksi Komenius ja Erasmus ja Erasmus Plus-hankkeilla. Ja jos ei toteuteta tätä kansalaisten Eurooppa-ohjelmaa ja luoda kohtaamisia kansalaisten kanssa ja puhuta tästä yhteisöstämme, niin silloin me otetaan kyllä askel väärään suuntaan. Monet kansallismieliset tendenssit, joita on nyt nähtävissä monissa tai itse asiassa useimmissa eurooppalaisissa maissa. Ne perustavat mielestäni siihen, että ihmiset ovat unohtaneet, miksi EU edes on olemassa ja mitä EU pitäisi tuottaa hyötynä. Rauhaa pidetään itsestäänselvyytenä raja- ja rajat ylittävää yhteistyötä myös. Eli ei enää muisteta, minkä, mitä oli, minkälaista, minkälainen tilanne oli silloin, kun EUta ei ollut ehkä pitäisi puhua sen sukupolven kanssa, joka taisteli tämän e- Euroopan puolesta. Eli toisaalta meidän pitää pitää elävinä näitä ideoita, jotka ovat luoneet EUn, mutta samalla pitää tietysti löytää uusia ideoita, mutta ei pidä unohtaa tätä vanhaakaan. Sitä pitää käyttää perustana ja parhaat metodit tämän kaiken viestimiselle olisivat mielestäni nämä olemassa olevat ohjelmat. Kyllä pitää olemassa olevia ohjelmia käyttää vielä paremmin, jäsennellymmin, jotta voimme saada oikeita tuloksia aikaiseksi. Kiitoksia. Pitäytykää puheenajassa, olkaa hyvä. Uh, I just want halusin käyttää puheenvuoron tässä keskustelussa ja muistuttaa siitä, että emme saa langeta ansaan. Euroopan vastaiset voimat ovat aika äskettäin pyrkineet toteamaan, että me pidämme hirveästi eurooppalaisesta kulttuurista, mutta emme Euroopan unionissa. Ja olemme olleet miltei puolustuskyvyttömiä tässä suhteessa. Haluaisin painottaa kuitenkin tätä asiaa. Itse asiassa nimenomaan Euroopan unionin ainutlaatuisuus on nimenomaan se, kun, varsinkin kun olen yhteyksissä nuoriin, että Eurooppaa pidetään mahdollisuuksina, vapautena ja oikeuksina. Ja tuolla, tuon kolmion avulla he siirtyvät liike-elämään, talouteen tai kulttuurielämään. Ja minä uskon, että ainakin omista kokemuksistani käsin kaikkein helpoin tapa vakuuttaa nuoret on nimenomaan oikeuksien ja vapauksien puolustamisella. Monet eivät ole niinkään kiinnostuneita kulttuurista ehkäpä myöhemmin, mutta heidän tulisi ymmärtää se, että Euroopan unioni on ainutlaatuinen juridinen ja poliittinen saavutus. Ja tästä lähtökohdasta lähtien voi nauttia eurooppalaista kulttuuria, kulttuuriperintöä, liike-elämän tarjoamia mahdollisuuksia ja kaikkea muuta. Tämä oli minun puheenvuoroni. Kiitoksia. kollega eh, Boxer. Kiitoksia, edustaja Boxer. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin liittyä aikaisempiin puheenvuoron käyttäjiin. Uskon, että kommunikaatio ja vuoropuhelu nuorten kanssa on hyvin tärkeää. On tärkeää kuunnella nuoria, mutta myöskin kun puhumme nuorille kokemukseni mukaan, hekin haluavat nähdä omien ajatustensa muuttuvan todellisuudeksi. He eivät vain halua osallistua, he haluavat todellisia konkreettisia tuloksia. Tämä uusi narratiiviohjelma on tervetullut. Ja liittyen siihen, mitä todettiin, haluan sanoa, että Euroopan täytyy olla houkutteleva. Meillä on kaksi mahdollisuutta tämän toteuttamiseen. Ensimmäinen niistä on viestintä, Euroopan imagon parantaminen, parantaminen. Mutta ei riitä, että me puhumme imagosta. Meidän täytyy tehdä töitä sen parantamiseksi. Meidän täytyy muuttaa sanamme teoiksi. Amerikkaa pidettiin mahdollisuuksien maana vuosia sitten. Tämä on jotakin, mitä me, mihin meidän pitäisi pyrkiä. Meidän pitäisi muuttaa Eurooppa mahdollisuuksien maaksi, esimerkiksi pätevyyksien ja todist- tutkintotodistusten tunnustamisen kautta. Ja on tärkeää, että kaikilla on yhtäläinen pääsy työmarkkinoille ja niin edespäin. Jos kaikki nämä asiat saamme toteutettua, nämä käytännön toimet, ja jos onnistumme parauttamaan imagoamme, onnistumme luomaan valoisen Kiitoksia. Ja viimeinen puheenvuoro vielä. Provokirahamme изказванията на Kiitos. Ihan lyhyesti. Halusin vain käyttää puheenvuoron, sillä kollegani mainitsi yhden seikan. Käyn tässä komission jäsenen puoleen. Ettekö ole sitä mieltä, että nekin nuoret, jotka ovat euroskeptisiä, eikö heilläkin ole tiettyjä argumentteja? Eivätkö he sano esimerkiksi, että me luomme kliseitä, me jätämme kansalliset aiheet taka-alalle? mutta oikeistossakin ollaan eurooppalaisia. Pitäisi hyväksyä kaikenlaiset erilaiset Eurooppa-näkökulmat, myös vasemmistolaiset, oikeistolaiset ja liberaalit. Kiitoksia ja sitten komissaari saa puheenvuoron. Mielestäni täällä tuli monessa puheenvuorossa kävi ilmi sana silta. Kulttuuri voi olla väline. Taide ja kulttuuri voivat rakentaa siltoja. Tämä on symbolinen äh, kuva, joka tulisi olla mukana tässä uudessa tarinassa. Sen tulisi olla siinä keskiössä. Otan esille jotakin näitä huolenaiheita, jotka tulivat siitä, mitä sanoitte. Meidän täytyy katsoa kahta eri tasoa. Meillä on poliittinen puheenvuoro ensinnäkin, uusi narratiivi, jota täytyy kehitellä joka avaa keskustelun. Sen täytyy löytää menetelmiä uusilla alueilla, joiden avulla voidaan rakentaa uutta kulttuuriulottuvuutta Eurooppaan. Tämän täytyy kuitenkin vahvistaa kaikkia eurooppalaisia toimia ja ohjelmia, jotka kuuluvat tähän alueeseen ja joiden tavoitteena on luoda uusi eurooppalainen tietoisuus, Euroopan kansalaisuus. Eli kaiken tämän täytyy olla mukana. Meidän täytyy nähdä kulttuuri ja luomiskyky eurooppalaisen politiikan keskiössä, mikä mahdollistaa sen, että voimme sitten luoda sille puitteiston Ja on erittäin tärkeää, että parlamentti on tässä kaikessa mukana. Me haluamme työstää tätä voimakkaasti. Haluamme tarkastella sitä, mitkä ovat siihen sopivat menettelyt, jotta voidaan varmistautua siitä, että äänemme tulee kuuluviin ja voimme olla mukana rakentamassa tätä uutta tarinaa ja katsoa sitä, millä tavalla voidaan rakentaa siltoja ähm, sukupolvien välille. Ja kuten useat kollegat totesivat, tässä ei ole kyse pelkästään Euroopan kansalaisista, vaan Euroopan täytyy myös mennä ulos maailmaan. Me emme ole mitenkään uskottavia useissakaan perusarvoissa, jos katsotaan solidaarisuutta, vapautta, demokratiaa ja yhteistyötä. Euroopassa ja Välimeren alueella emme suinkaan osoita näitä Euroopan, tai näytä näitä Euroopan kasvoja. Meidän täytyy näyttää, että työskentelemme myös näillä alueilla ja reagoimme siihen, mitä korkeudustaja Mogherini totesi tai mitä Navratic tekee naapuruspolitiikassa. Tämä on kaikki tärkeää, kun rakennetaan uutta narratiivia ja yritetään saada uutta sisältöä Eurooppaan kansainvälisellä näyttämöllä suhteessa kolmansiin maihin. Se on meille haaste. Sillä me tiedämme, että tänä päivänä ei pelkästään puhuta Euroopan kansalaisille, vaan myös ihmisille, jotka eivät välttämättä ole syntyneet eurooppalaisiksi, mutta nyt elävät tällä mantereella. Me voimme tässä suhteessa tehdä paljonkin. Me voimme varmistautua siitä, että toimemme ovat myönteisiä, että voimme rakentaa uusia siltoja. Kiitoksia komissaari Navratic, teillä on nyt puheenvuoro. Uh, Kiitos. Haluaisin ensiksi kiittää teitä kysymyksistä ja kommentoista. Ne ovat hyvin hyödyllisiä meille tulevassa työssämme, kun kehitämme uuden narratiivin konseptia ja ohjelmaa tulevina vuosina ja kuukausina. Olen kyllä tietoinen ERI-rahaston ja Horisontti 2020 ohjelman haasteista ja muiden komission jäsenten kanssa teemme tämän eteen työtä. Tiedän, että Horisontti 2020 ohjelman apurahojen saaminen on vaikeaa Keski-Euroopan maissa ja me myös mietimme, miten eri rahastoa voitaisiin käyttää koulutusta varten. Yritämme edistyä myös näissä kysymyksissä, mutta haluaisin nyt ensiksi keskittyä tähän uuden narratiivin, uuden eurooppalaisen narratiivin pääkysymykseen. Viimeinen ikäryhmä, jonka tässä haluaisin yrittää unohtaa, ovat iäkkäät ihmiset. Tämä on kyllä omankin intressini mukaista kun ajattelemme koko eurooppalaista monimutkaista tulevaisuutta, niin sitten, silloin on välttämätöntä ottaa ykkösprioriteettiksi joku yksi kohderyhmä ja jättää muut näkökulmat ehkä hieman vähemmälle, mutta olen aivan samaa mieltä siitä teidän kanssanne, että sukupolvien välistä solidaarisuutta ei saada unohtaa. Ilman sitä ei ole eurooppalaista tulevaisuutta. Ja ilman sitä emme voi rakentaa siltoja eri yhteiskuntaryhmien välillä. Kun katsotaan tämän viikon poliittisia tapahtumia, esimerkiksi alueellisia vaaleja Italiassa, ennakkovaaleja Kroatiassa ja Espanjassa ja sitten myös Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestystä, nämä tapahtumat ovat kaikki merkkejä kansan riveissä olevasta epäluottamuksesta, mutta valitettavasti kansalaisten välillä ja myös kansalaisryhmien välillä on, on syviä kuiluja. Ja eurooppalainen yhteisö ja nämä erot ovat, nämä erot ovat todella suuri vaara eurooppalaiselle, eurooppalaiselle yhteisölle, joten meidän pitää saada yhtenäisyyttä näiden yhteisöjen välille. Ja nuoriso on yksi mahdollinen tällainen yhteisö. Tietysti tämä on abstrakti käsite, sillä kyse on eri alueista ja niin edelleen. Mutta koska on eri kulttuuria olemassa, eri viestintäkulttuuria myös ja eri kieliä, voidaan kuitenkin puhua yhteisestä nimittäjistä, yhteisestä sankareista esimerkiksi, joita nuorisolla on. Jos keskitymme heihin ja yritämme ymmärtää, niin silloin luultavasti pystymme löytämään yhden mahdollisen ratkaisun Euroopalle. En sanoisi, että uusi narratiivi Euroopalle on on se ratkaisu, vaan se on ehkä mahdollinen osa ratkaisua. E, en usko muutenkaan, että EUlle voitaisiin löytää tämmöinen yksi ratkaisu, sillä kaikki muuttuu. Mutta uusi Eurooppaa koskeva narratiivi tarjoaa meille yhden foorumin, jolla voimme keskustella nuorison kanssa, yritämme ymmärtää heidän tarpeitaan ja toiveitaan, sillä tämä on ensimmäinen vaihe. Ensiksi meidän on varmistettava, että meillä on yhteisymmärrys olemassa ja sitten jos meillä on yhteinen ymmärrys Euroopan nykytilasta, sillä tällä hetkellä käsittääkseni on olemassa erimielisyyttä siitä, mikä on EUn nykytila, mitkä ovat kriisin syyt, onko kyse taloudellisesta, poliittisesta vai so sosiaalisesta kriisistä vai onko kyse identi identiteettikriisistä. Jos siis pystymme toteuttamaan laajan kuulemisen, laajan keskustelun, niin jos pystymme tunnistamaan, mistä kohdista olemme samaa mieltä ja mistä eri mieltä, itse asiassa e, erimielisyys, ne kohdat, joista olemme eri mieltä, ovat aivan nyt tärkeitä kuin ne kohdat, joista olemme samaa mieltä. Jos tämän siis saamme toteutettua, niin silloin meillä on hyvät perusteet yhteisen tulevaisuuden rakentamiselle. Ja se on juuri tämän uusi narratiivihankkeen rooli. Yhdessä nuorisojärjestöjen edustajien kanssa voimme yrittää ymmärtää nuorison ongelmia. Tällä nuorella sukupolvellahan on, on ö, monia ongelmia. Nuorisotyöttömyys on yksi sellainen, mutta silti nuoriso on omistautunut Euroopalle. Jos katsotaan esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksestä tehtäviä mielipidemittauksia, niin nuoriso on omistautuneempi eurooppalaisille arvoille, tämä Erasmus-sukupolvi siis. Ja me, meidän olisi mobilisoitava nämä voimat, mutta meidän olisi ensiksi kartoitettava mahdollisuudet ja uhat. Kiitos paljon, kiitos myös lähettiläille ja kiitos teidän alustuksestanne. To the, uh, uh, dear Kiitos paljon. Your important also to our... Kiitoksia, kiitoksia uh, myös lähettiläille ja kollegoille. Nyt meillä täytyisi olla myös liittoutumia paremmin näiden yleisradiopalveluiden kanssa, koska hyvin usein siellä ei välitetä usein tätä tietoa taiteilijoista, nuorisosta, Erasmus-sukupolvesta. äsken tapasin Italian yleisradioyhtiön johtajan ja kysyin häneltä että jos he haluavat saada enemmän sisältöä Euroopalle, niin myös tätä realiteettia täytyy näyttää. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia myös kollegoillemme ja nyt jatketaan Ihan vain minuutin tauko tässä välissä.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 Allora, oggi abbiamo ora una importante iniziativa. No niin. Tänä iltapäivänä meillä on nyt erittäin tärkeä aihe, aihe jota olemme halunneet käsitellä. Halusimme nimittäin tarkastella kokouksen loppuosassa urheilua. Minusta meillä on suuri tarve tarkastella nimenomaan tätä asiaa yksityiskohtaisesti ja katsoa yksityiskohtaisemmin myös niitä alueita, jotka ovat sellaisia, että meidän täytyy viedä niitä eteenpäin näissä ehdotuksissamme. Opinioni all'inizio per sulla politica dello sport. Eli aloitetaan näkemysten vaihdolla urheilupolitiikasta, uuden mietinnön puitteista, joka tulee edustaja Takkulalta, integroitu lähestymistapa urheilupolitiikkaan. Ja tässä kysymys on hyvästä hallinnoinnista, estettömyydestä ja integriteetistä. Tämä edesauttaa myös meitä ennakoimaan Euroopan urheiluviikkoa syyskuussa. Se on Strasbourgin viikko Ja Tämä on tärkeää. Pyytäisin teitä olemaan hiljaa. Kun puhutaan urheilusta ja integriteetistä, nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, kun otetaan huomioon tämänhetkinen tilanne. Katsotaan esimerkiksi sitä, että Venäjä on dopingin takia saanut kilpailukieltoja. Ja se on kuitenkin allekirjoittanut kansainvälisiä yleissopimuksia, mutta on selvää, että tarvitsemme lisätoimia tässä suhteessa. Tarkastelemme myös sitä, miten urheilu on kaikkien saatavilla. Se on toinen aihe. Meillä on paneelimme. Esittelen tässä asiantuntijamme ja vieraamme. Ja edustaja Takkulan johdannon jälkeen saavat vieraamme puheenvuoron ja sitten tietysti annamme puheenvuoron myös varjoesittelijöille. Alexander Husting on ensimmäinen. Hän on neuvoston urheilutyöryhmän entinen puheenjohtaja. Tänään meillä on paljon lähettilöitä. Sitten Euroopan urheiluviikon lähettiläs Tapio Korjus, joka on Suomen keihäänheittomestari. Ja sitten Yves Le Lestec, joka on Euroopan komissiosta. Hän työskentelee läheisessä yhteistyössä myös valiokuntamme kanssa. Ensimmäisenä puheenvuoronsa siis saa edustaja Takkula, joka voi kertoa meille mietinnöstään sitten muut. Kiitoksia puheenjohtaja. So I will speak the, use the heavenly language Finnish, so take care. Minä käytän nyt enkelten kieltä, nimittäin suomea, joten ottakaa kuulokkeet. Niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät asiantuntijat, olen saanut 11 vuoden ajan työssä tässä koulutus- ja kulttuurivaliokunnassa nähdä aitiopaikalta Euroopan unionin urheilupolitiikan kehityksen urheilun valkoista kirjasta konkreettiseksi politiikkaohjelmiksi. Koen olevani etuoikeutettu, kun saan toimia nyt tämän Euroopan parlamentin urheilumietinnön raportoijana urheiluhuippuvuonna 2016 – tänä vuonna saamme seurata niin jalkapallon em kilpailuja ranskassa yleisurheilun em kisoja amsterdamissa ja pian alkavia rion olympialaisia riossa brasiliassa. suurten urheilutapahtumien tehdessä urheilua tunnetuksi emme saa unohtaa että ruohonjuuritason urheilu on urheilupolitiikan tärkein elementti. liikunnalla on valtava kansanterveydellinen vaikutus Muun muassa WHO on listannut liikkumattomuuden neljänneksi merkittävä, merkittäväksi kuolemien aiheuttajaksi. Nyt meillä on mahdollisuus ottaa kantaa EUn urheilupolitiikan toteuttamiseen ja tuleviin suuntaviivoihin. Keskityn raportissa kolmeen pääteemaan, jotka ovat urheilun hyvä hallintotapa, urheilun integriteetti sekä urheilun esteettömyys ja saavutettavuus, siihen liittyvät kysymykset mietinnön lähtökohtana on urheilun eurooppalainen malli niin sanottu pyramidimalli. hyvän hallintotavan toteuttaminen urheilussa ei ole itsestäänselvyys. fifan taannoiset skandaalit ovat tästä hyvä tai pitäisikö sanoa huono esimerkki. nostan mietinnössä esille muun muassa urheilurahoituksen päätöksenteon läpinäkyvyyden sekä korruption ehkäisyn. urheilun autonomia toimii vain jos hyvä hallintotapa on kunnossa hyvän hallintotavan kriteerit tulisikin olla perusteena kaikille julkiselle rahoitukselle mikä on urheilupolitiikan tärkein ohjauskeino. meidän on myös tunnustettava vastuullisen rahapelijärjestelmän rooli erityisesti ruohonjuuritason urheilun rahoituksessa. urheilu on ennustamatonta ja sen pitää pysyä koskemattomana. siksi käsittelemme mietinnössä urheilun integriteettiin liittyviä kysymyksiä Tuoreet väkivaltaisuudet jalkapallon EM-kilpailussa näyttävät sen, että työtä on edelleen tehtävänä. Tarvitaan nollatoleranssi rasismille, väkivaltaisuuksille ja radikalismille urheilussa. Tennistähti Maria Saparovan tuore käry on osoitus siitä, että työtä dopingia vastaan tarvitaan myös, se ei ole vielä valmis. EUn tulee ottaa tiukka linja ottelutuloston manipulaatiota vastaan, joka on tällä hetkellä urheilun mainetta tahraava ylikansallinen ongelma Raportin kolmas teema, urheilun esteettömyys ja saavutettavuus, on uusi näkökulma EUn urheilupolitiikkaan. Jokaisen urheilutoimijan olisi pohdittava, miten kynnystä harrastaa liikuntaa kaikilla tasolla voitaisiin madaltaa. Vammaisilla tulee olla samat yhtäläiset edellytykset harrastaa liikuntaa, ja tässä EU voi näyttää esimerkkiä. Toisaalta liikunnan tulee olla osa lasten ja nuorten päivittäistä elämää, ja nämä taidot opitaan ennen muuta koulussa Elämme myöskin pakolaiskriisin ravistelemassa Euroopassa. Tämän myrskyn jälkeen on mietittävä, miten ihmiset kotiutetaan. Urheilu tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia pakolaisten sosiaalisessa integraatiossa. Meidän on myös pohdittava urheilun työllistämiseen liittyviä vaikutuksia ja sitä, miten EU-tasolla voimme tukea paremmin urheilijoiden kaksoisuria, eli opiskelua urheiluuran aikana ja työllistymistä sen jälkeen, niin kutsuttu dual career. Erasmus Plus-ohjelman kohdalla liikkuvuuden edistämistä, edistämisen tulisi koskea myös urheilijoita ja valmentajia. Raportin työstö on siis jo käynnissä. Ensimmäinen versio lähtee käännettäväksi 15.6., jonka jälkeen valiokuntakäsittely alkaa sitten lokakuussa 2016. Hyvät kollegat ja asiantuntijat, odotan innolla kommentteja ja näkemyksiä tähän raporttiin liittyen. Kiitoksia. Because um, so the, the microphone is already gone. Oh, jaa, hetkinen mikrofonin jäikin päälle, en ymmärtänyt, että olette lopettanut. No niin, hyvä. Ensimmäinen puheenvuoro. Alexander Husting. olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, hyvää puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, kiitoksia kutsusta saada tulla tänne kertomaan omista prioriteeteista teidän mietintöön, joka koskee integroitua lähestymistapaa urheilupolitiikkaan 5-7 minuutin ajan. Se on jo sinänsä haaste minulle. Tuntuu vähän niin kuin Penelopelta uudistuksen virrassa. Mutta tämä on tietysti haaste teidän valiokunnallennekin, kun käsittelette näin kolme erilaista aihetta, integriteettiä, hyvää hallintotapaa ja esteettömyyttä. Ja jos ei häiritse, niin puhun englanni, äh, anteeksi, ranskaksi, vaikka olenkin valmistellut tämän englanniksi. Eli ei minulla ole ollut mitään suuria vaikeuksia, kun olen valmistellut tätä puheenvuoroani tänään. Kaikki mitä siihen tarvitsin on se, että olen katsellut viime kuukauksen ajan televisiota, korruptio, tapaukset, kansainvälisten järjestöjen johdossa osoittavat, että korruptio on ja on ollut aivan erityinen hallintomenetelmä, on ollut doping-tapauksia, joista jotkut ovat johtaneet myöskin korruption, erilaisia manipulaatioita eh, urheilukilpailuissa, väkivaltaa eh, kannattajien välillä, jopa tämänhetkisessä EM-mestaruuskilpailussa. Tämä väkivallan suhteen on tärkeää, ottaa käyttöön lähempi yhteistyö, jotta voimme välittää tietoja urheiluviranomaisten ja julkisten viranomaisten välillä ja näin tukea myös erittäin voimakkaasti niitä kolmea yleissopimusta, joiden tavoitteena on torjua dopingia, tulosten sopimista ja väkivaltaa. Korruptioepäilyt ja kysymykset, jotka liittyvät avoimuuteen ja ihmisoikeuksiin perusarvoihin ja syrjimättömyyteen ovat äh, äärimmäisen oleellisessa roolissa silloin, kun järjestetään suuria urheilutapahtumia. Se koskee myös naisten, homojen äh, ja alaikäisten, kuten myöskin muiden vähemmistöjen oikeuksia. Estettömyys. Tässäkään ei ole ollut vaikeaa seurata tilannetta katsomalla – televisiota noin 20 vuotta sitten Ruotsin, Itävallan tai Kroatian joukkueessa pelaa valtavasti ulkomaalaispelaajia, mikä osoittaa sen, että yhtäältä urheilu on sellainen alue, jossa entiset pakolaiset kykenevät toteuttamaan itseään ja voivat osoittaa myös sen, että urheilu on kotoutuksen ja yhteiskunnallisen inkluusion väline. Sen lisäksi, mitä olen äsken tänään televisiossa, on myös hyviä hallintotapoja integriteettiä, useita hyviä käytäntöjä, jotka kannattaa mainita. Eurooppalainen urheilumalli, joka tänä päivänä kiistetään useissakin tapauksissa. Esimerkiksi valitus, joka on esitetty kaunoluistelussa ja toinen koripallossa ja pikaluistelussa. Toinen ajatus on ollut myös se, että meillä olisi tällainen suljettu koripalloliiga. On tärkeää, että että rahoituksellinen solidaarisuus harrasteurheilun ja ammattiurheilun välillä säilyy. Meillä on myös tämä niin sanottu kolmansien osapuolien omistajuus, joka uhkaa tietyllä tavalla myös urheilijoiden toimintaa. Vapaaehtoistoiminta urheilussa, joka on myöskin erittäin tärkeä syy tukea urheilun huippakokousta, joka osaltaan myös rohkaisee vapaaehtoisuuteen urheilun puolella. Äh, hyvä hallintotapa, se, että vaaditaan yhä enemmän urheiluliitoilta, jotta nämä järjestäisivät urheilutapahtuma, yhä suurempia urheilustadioneita, yhä enemmän tekniikkaa, erilaisia järjestelymalleja, jotka johtavat siihen, että erittäin suuri osa urheilutapahtumista yksityistetään, kun taas julkinen taho maksaa kustannukset. Esteettömyydestä ja päätän pian en esteettömyyttä. Puhutaan vielä rahoituksesta. Rahoituspuolella laajasti ottaen urheilukerhot dopingin torjunta ja urheilutulosten manipulointiin. Näissä meidän täytyy katsoa, minkälaiset ovat uudet rahoitustavat ovat käytössä, sillä julkinen rahoitus on yhä pienempää ja meillä on erilaisia rahoitusmalleja, jotka johtavat siihen, että kansainväliset liitot ja sponsorit toimivat eri tavoin. Toinen kohta, jota kannattaa korostaa, rahoitus ja hyvä hallintotapa ja integriteettikysymyksessä on urheilukerhojen tasapaino, eikä niin, että ne, joilla on parhaat sponsorit, saavat aina itselleen myöskin ö, oman maansa mestaruuden. Esteettömyyspuoli, kun puhutaan esteettömyydestä, olen ottanut esille kahden tyyppiset esteettömyysnäkökohdat. Yksi osa niistä koskee yksilöitä, ja urheilun hallinnointi. Kyseessä on erittäin suuri ryhmä, jossa ovat mukana naiset, homoseksuaalit, seksuaalivähemmistöt, vammaiset ja pakolaiset. En nyt mene tässä sen kummemmin yksityiskohtiin, mutta on selvää, että tytöt harrastavat vähemmän urheilua kuin pojat ja lopettavat aiemmin. Pojat ovat enemmän läsnä urheilumaailmassa ja on vaikeampi ottaa mukaan pakolaisia myöskin urheilukilpailu niin kauan kuin lisenssi ei ole myönnetty alkuperämaasta. Ja muun kuin kansalaisen on vaikea olla mukana tällaisessa ö, urheiluurassa. Toinen kohta, joka koskee esteettömyyttä, on alaikäisten esteettömyys on äärimmäisen tärkeä kysymys. Siinä on kysymys esimerkiksi suojasta seksuaalista häirintää vastaan, väkivaltaa vastaan, ja riittävän varustelun hankinta. Lisäksi urheilukäytäntö, joka kohdistuu erittäin nuoriin, lastentarhoihin, kouluihin ja yliopistoihin on tärkeässä asemassa. Kun puhutaan edelleen esteettömyydestä, meidän täytyy myös ottaa huomioon se, mikä urheilijasta tulee ammattiurheiluuran päätyttyä. Jos esteettömyyskysymystä käsitellään, niin minun mielestäni pitäisi vielä puhua siitä, millä tavalla millä tavalla urheiluliittoihin voidaan liittyä, sitä ei ole vielä säädetty. Ja tämän lisäksi kannattaisi ottaa huomioon myös se, millä tavalla erilaiset diplomit ja todistukset hyväksytään eri äh, managereilta ja treenereiltä Euroopassa. Ja kun puhutaan esteettömyydestä, en tiedä onko tämä tärkeä mietinnössä, mutta kun kysymys on urheilusisällön saatavuudesta, tässä puhutaan myös suoralähetyksistä, urheilutapahtumista, alueellisuudesta ja omistajuudesta. Yhteenvetona, en nyt halua tietysti vaikuttaa suoraan tähän mietintöön, enkä sen sisältöön, enkä sen päätelmiin, mutta mielestäni tärkeää on katsoa nimenomaan niitä asioita, joita ei ole vielä riittävästi analysoitu. Oleellisia ongelmia urheilussa ovat ne, että meillä on holistisia ongelmia. Mehän kaikki tiedämme tämän tulosten järjestelyn, dopingin ja muut ongelmat, mutta esimerkiksi tämä ongelma siitä, että nuori, joka haluaa mennä ulkomaille opiskella ja harjoittaa urheilua, se on miltei mahdotonta. On mahdotonta, että joku kouluttaa henkilöä, josta tulee mahdollisesti kaikkein suurin vastustaja tulevaisuudessa. Kun puhutaan väkivallasta, olemme kaikki saaneet nähdä sitä riittävästi. Kansainvälinen tietokanta tässä suhteessa voisi olla hyvä ratkaisu. Yhteenvetona toteaisin, että kaikki tämä mielestäni pitäisi tapahtua kahden rajan sisällä. Ensinnäkin yhdessä urheiluliikkeen kanssa ja toiseksi niiden rajojen sisällä, joita Euroopan unioni on asettanut yhdessä urheiluliikkeiden kanssa. Sillä mm, olen sitä mieltä, että Kritiikki on se, jonka avulla voidaan saada aikaiseksi solidaarisuutta, oikeita arvoja eh, mm, erona muihin tahoihin, jotka pitävät sitä vain hyödykkeenä, jota voidaan myydä ja ostaa. Kiitoksia. Puheenjohtaja. Kiitoksia. Kiitoksia tästä erinomaisesta mietinnöstä, joka tarjosi meille hyvän puitteiston työllemme. Se on ollut erittäin rohkaisevaa monilla eri aloilla. Ja kuten totesin, niin tämä iltapäivä on nimenomaan suunnattu urheiluun ja tämän jälkeen esittelemme myös tutkimuksen, joka on tilattu, joka koskee näitä kaksinkertaisia uria ja urheilua. Aihe, jonka otitte esille, on todella tärkeä. Sitä tarkastelemme siis yksityiskohtaisemmin. Seuraavana annan puheenvuoron Tapio Korjukselle, Euroopan urheiluviikon lähettiläälle. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta saapua tähän kuulemistilaisuuteen. Liikunnan ja urheilun toimiala on vahvassa kasvussa sekä Euroopassa että maailmalla. Ja siitä syystä meillä on käsissämme Myöskin liikunta yhteiskuntapoliittisesti tärkeä kysymys. Mikä on yhteistä eurooppalaisessa liikuntapolitiikassa? Mielestäni sieltä nousee kaksi isoa asiaa. Ensimmäinen on liikunnallisen elämäntavan edistäminen kaikissa elämänkaaren vaiheissa ja tämän avulla ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Me kaikki tiedämme, kuin on tänä päivänä istuminen on lisääntynyt ja passiivinen elämäntapa. Toinen asia, joka on mielestäni yhteistä eurooppalaisessa liikuntapolitiikassa, on nuorten lahjakkaiden urheilijoiden kokonaisvaltaisen urheilijan polun edistäminen. Meidän on luotava mahdollisuus omien rajojen ja oman parhaansa saavuttamiseen urheilussa sekä samalla varmistettava mahdollisuus perus- ja ammatilliseen koulutukseen, eli synnytettävä vahvat ja toimivat dual carrier-mallit kaikkiin maihin ja yhteisesti. Näin ollen liikunta on sekä väline esimerkiksi terveyden edistämiseen, mutta sillä on myös vahva itseisarvo. Mielestäni ää, tätä kysymystä tulisi tarkastella ää, sekä vertikaalisessa suunnassa, jos me ajatellaan urheilurakenteita, että myöskin horisontaalisessa suunnassa, kun me mietitään esimerkiksi poikkihallinnollista yhteistyötä eri hallinnon alojen kesken. Vertikaalisella suunnalla tarkoitan sitä, että kansainväliset järjestöt ja myöskin Euroopan unionin taso pystyy luomaan erilaisia sääntöjä, lakeja, ohjeita, kannustusta, tukea urheiluliikkeelle liikunnan edistämiseksi. Mutta myöskin sitten totta kai kansalliset ratkaisut, kansalliset lajiliitot, valtioiden yhteiskuntien johto ja niin edelleen. Ja myöskin sitten hyvin suuressa roolissa on sekä alueellinen että paikallinen taso. Itse urheiluhan tapahtuu aina lähellä ihmistä paikallisella tasolla, jossa yksilöt, perheet, urheiluseurat, koulut ja työpaikat antavat mahdollisuuden ihmisille liikkua ja urheilijoille urheilla. Horisontaalisessa suunnassa mielestäni tulisi lisätä kaikissa maissa ja yhteisesti keskustelua siitä, että miten erilaiset sektorit, hallinnon ja yhteiskunnan sektorit voivat edesauttaa, edistää sekä lainsäädännöllä että erilaisella yhteistyöllä liikunnallisen elämäntavan edistymistä. Puhutaan silloin terveyssektorista puhutaan silloin koulutussektorista puhutaan taloudesta puhutaan ympäristöstä puhutaan kulttuurista nuorisosta ja niin edelleen. Ja tämä sama horisontaalinen keskustelu tulisi käydä myöskin paikallistasolla aivan kaupunkien ja, ja kuntien omissa hallintoelimissä. Vain tätä kautta saadaan laaja ote siihen tärkeään liikunnan edistämisen tehtävään. Ää, Haluan tarkastella myöskin tätä liikunnan edistämisen kysymystä, urheilun edistämisen kysymystä resurssien näkökulmasta. Ja haluan, haluan että, että ajattelisitte hetken näitä kolmea resurssia. Ensimmäiseksi nostan esille osaamisresurssin. Ja sillä tarkoitan sitä, että liikunnan edistäminen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen on paljon kiinni siitä kaikilla tasoilla ja myöskin horisontaalisesti eri hallintokunnissa siitä, että kuinka hyvin ihmiset osaavat ratkaista erilaiset haasteet päätöksenteossa, kuinka hyvin me ohjaamme, opetamme, innostamme, kannustamme nuoria ihmisiä, aikuisia ihmisiä, seniorikansalaisia liikunnallisen elämäntavan pariin. Osaamisresurssi varsinkin hyvässä hallinnossa on johtamiskysymys. Me tarvitsemme entistä parempaa johtamista. Kollegani tässä vieressä toi esille monia monia niitä huonosta hallinnosta, huonosta johtamisesta esille tulleita ja nousseita ongelmia, joita olemme kohdanneet viimeisen vuoden aikana. Koulutukseen ja tämän toimialan, siis urheilun toimialan osaamiseen tulee kiinnittää ja sen kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota. Toinen resurssi, ei ollenkaan vähäpätöinen, on olosuhderesurssi. Ja tällä tarkoitan ää, äh, liikunnan ja urheilun harrastamisen olosuhteita paikallistasolla, ennen kaikkea paikallistasolla. Meillä on paljon on ulkoolosuhteita, meillä on sisäolosuhteita, meillä on olosuhteita kouluissa, meillä on olosuhteita pihoilla. Ja näiden ratkaisevaa vaikutusta tulee edistää kaikissa maissa. Itse nostaisin erityisesti esille koulujen pihat ja lähiliikuntapaikat, jossa lapsemme pystyvät hyvin helposti ilman mitään kynnystä tai maksua tulemaan liikunnan pariin ja harrastamaan fyysistä aktiivisuutta uusillakin tavoilla, kuten parkkuuria tai, tai tota, rullalautailua tai niin edelleen, lasten ja nuorten uusia innostuksen kohteita. Kolmas resurssi, joka tietysti on kaikki meidän yhteinen asia, on talousresurssi. Ja siihen me tarvitsemme sekä julkista että yksityistä taloutta. Ja ta, talousresurssiin liittyy olennaisesti myöskin lainsäädäntö, esimerkiksi verolainsäädäntö, Terveyden, terveyden ja sosiaalitoimen lainsäädäntö, koulutuslainsäädäntö, ympäristölainsäädäntö ja esimerkiksi kaavoitus ja siihen liittyvät säännöt ja määräykset. Ja tämä koskee myös sitten kansainvälisiä urheilujärjestöjä ja niiden laatimia sääntöjä, joiden avulla tai joiden myötä pystytään liikunnan ja urheilun taloutta ja siihen kohdistuvia tukia parantamaan. Urheilua on mielestäni kahdenlaista. Voi olla, että nämä ovat tuttuja termejä teille, mutta haluan ne ottaa esille. Toinen on, on spectator sport, eli urheiluviihde, olympiakisat, MM-kisat, EM-kisat, ammattilaisliikat, globaalit markkinat ja siihen liittyvä ammattiurheilu ja bisnes. Toinen urheilun haara on participant sport, eli se joka antaa mahdollisuuden meille kaikille iästä riippumatta osallistua liikuntaan, saada siitä iloa, virkistystä, terveyttä, toteuttaa liikunnallista elämäntapaa. Päätän puheenvuoroni siihen, että korostaisin vielä lopuksi alleviivaisin hyvän hallinnon mielessä johtamista – toimintatapana liikuntaa kaikissa politiikoissa ja erityisesti hyvien käytäntöjen jakamista Euroopan eri maiden kesken, unohtamatta ihmistä kaiken keskiössä. Kiitos. Thank you. Io la ringrazio molto, mi scuso, ma... Kiitoksia. Valita, mutta meidän täytyy pitäytyä aikarajoista. Oli erittäin mielenkiintoista kuunnella tätä puheenvuoroa ja minusta kaksi tavoitetta on tärkeää. Penkkiurheilu ja urheilun harrastaminen sinänsä. Minun mielestäni urheilun harrastaminen on myös hyvä tapa ennaltaehkäistä väkivaltaa. Ja on tärkeää rohkaista ihmisiä olemaan mukana urheilussa – Ylöstek seuraavaksi Euroopan komissiosta viisi minuuttia, olkaa hyvä. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc... Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun ranskaa, kuten kuulette. Aivan aluksi haluaisin todeta, että komission puolelta kannatamme vahvasti tämän mietinnön ajatusta liittyen urheiluun ja hyvään hallintoon integriteettiin. Tässä valiokunnassa oli muutama vuosi sitten toinen mietintö, niin sanottu FISA-mietintö, joka auttoi meitä erittäin paljon. Se inspiroi moniin toimiin, joihin komissio mietinnön jälkeen ryhtyi. Yksi kaikkein merkittävämpiä näistä oli eurooppalainen urheiluviikko, eh, johon myöskin Tapio Korjusyyn aktivisti osallistui. Haluaisinkin toivottaa tälle työlle samaa kummeenhinon tasoa ja samaa menestystä kuin tuolle edelliselle mietinnölle, johon osallistuimme. Haluaisin myöskin todeta, että nyt aikataulu on erittäin sattuva. Esittelijällä on tässä onnea, sillä mietintö aikataulunsa ansiosta pääsee vaikuttamaan asioihin. Jos ymmärrän oikein, mietintö muodollisesti muutamassa kuukaudessa tai ensi vuoden alussa hyväksytään. Ja juuri tällä hetkellä olemme neuvottelemassa vuosin 2015-2020 Euroopan unionin liikuntaurheilustrategiaa ja me nyt olemme myöskin pohtimassa Erasmus Plus-ohjelmaa ja sen urheiluosiota. Ja tässä on siis todellakin suuri mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Tämän lisäksi mietintöön liittyvät kahden korkean tason työryhmän raportit, jotka komission jäsen Navracic on luonut urheilu diplomatiaan ja virkistysurheiluun, liikuntaan liittyen. Nämä asiat voivat varmaankin tukea esittelijän työtä mietinnön parissa. Eikä nämä seikat vaikuttavat niin, että tämä mietintö voi saada hyvin paljon tulosta aikaan. Nyt hyvin nopeasti voisin käydä läpi sisältöä. Uskon, että esittelijä Takkula on korostanut tässä nimenomaan äh, ajankohtaisia kysymyksiä alalla. Hallinto luonnollisesti on näitä. Tiedätte, että komissio haluaa olla mukana alan kehityksessä niissä rajoissa, joihin kollegani Alexander Wisting liittasi. Me haluamme kunnioittaa myöskin jäsenmaiden toimivallan rajoja ja liikuntajärjestöjen riippumattomuutta. Mutta 15. syyskuuta komission jäsen Navracic järjestää konferenssin hyvästä urheiluhallinnosta. Ja hän myöskin on sitoutunut siihen, että tätä hallintotapaa parannetaan. Te myöskin käsittelitte urheilijoiden kaksoisuuria, äh, urheiluuraa ja sen rinnalla ammattiuraa ja, tai toisin sanottua urheilua ja opiskelua, ja tämäkin aihe kiinnostaa meitä hyvin paljon. Muistan, että Luxemburgin puheenjohtajuuskaudella korkean tason luxemburgilainen urheilija sanoi että tehneensä opintonsa Isossa-Britanniassa, eikä hän siellä voinut nauttia samanlaisista mahdollisuuksista kuin kilpailijat kotimaassa, mutta toisaalta kilpailijat olisivat voineet sanoa samaa, jos olisivat opiskelleet vaikkapa Ranskassa. Eli todellisia ongelmia on olemassa ja meidän pitäisi niitä ratkoa yhdessä. Saatavuus ja liikkuvuus ovat luonnollisesti myöskin tärkeitä kysymyksiä. On mielenkiintoista, että korostatte niitä, mutta nimittäin Erasmus Plus on jotakin, missä liikkuvuus ei ole mukana. Tiedätte tämän. Emme pystyneet sitä toteuttamaan, mutta ähm, seuraavan sukupolven ohjelmassa äh, ajamme Euroopan urheilun alalla liikkuvuutta. Myöskin se on hyvin avainroolissa. Sitten mm, integriteetti tässä, kollegani Alexander mainitsi hyvin tärkeitä seikkoja. Meillä on olemassa kansainvälisiä sopimuksia ja Euroopan neuvoston tasolla sopimuksia, jotka käsittelevät esimerkiksi sopupelejä ja dopingia. Euroopan unioni on erässä näissä töissä mukana. Kyseessä on esimerkiksi sopupeli, sopimus ja sen ratifiointi, ja me odotamme hyvin paljon teidän panokseltanne tällä alalla. Ja sitten vielä viimeinen asia haluaisin tässä yhteydessä mainita perusurheilun Erasmus Plus on ähm, jo maininnut ähm, perustason urheilu, mutta me emme tee sen parissa kylliksi. Meidän pitää tehdä vielä enemmän, niin meidän pitää pystyä tukemaan tätä urheilutasoa. Päätän puheenvuoron nyt tähän, hyvä puheenjohtaja, mutta tässä vaiheessa voin vahvistaa sen, että nämä teidän mainitsemanne avainalat ovat meidänkin prioriteettejamme. Me odotamme mietinnön valmistumista. Kiitoksia. Noi siamo assolutamente d'accordo che abbiamo avuto già un importante base. Kiitoksia. Tämä on ehdottoman tärkeä asia ja meillä on ollut erittäin hyvä pohja myös tälle toiminnalle. Meillä on myös Fisesin mietintö joka tuli tästä valiokunnasta edellisen toimikauden aikana. Ja sitten meillä on edustaja Takkulan mietintö, jossa otetaan esille kolme erittäin tärkeää kysymystä, joiden suhteen meidän täytyy tehdä enemmän työtä. Parlamentin avulla uskomme, että voimme varmasti saada tuloksia aikaiseksi ja kehotamme komissiota myöskin menemään eteenpäin. Haluaisin myös muistuttaa siitä, että kyseessä on erittäin strateginen hetki, jolloin me voimme vaikuttaa seuraaviin suunnitelmiin vuoteen 2020 asti. Nyt annan mielelläni puheenvuoron kollegoille, varjoesittelijöille. Otetaan ensimmäistä puheesta. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olen aivan ehdottomasti samaa mieltä siinä, mitä edustaja Takkula ja vieraamme ovat tänään sanoneet. Uskon, että meidän tulisi tarjota myös Erasmus-ohjelmaa nuorille urheilijoille. Ja edustaja Korjus painotti kolmea tärkeää asiaa, jotka tässä suhteessa ovat oleellisia, muun muassa urheilutiloja ja Marlen Mitsin puolestaan on SD-ryhmän varjoesittelijä tässä mietinnössä. Totesi hänen nimissään, että hän uskoo, että urheilu on tärkeässä asemassa eurooppalaisessa taloudessa ja se on tärkeä miljoonille ihmisille kautta maailman. Mm, tällä hetkellä kaikki olemme erityisen kiinnostuneita eurooppalaisista jalkapallokilpailuista ja kesän olympialaisetkin ovat tulossa Riossa. Tällaiset suuret urheilutapahtumat tarjoavat mahdollisuuden juhlistaa urheilun arvoja. Ja seinä tarjotaan myös mahdollisuuksia inspiroida aikuisia ja nuoria, jotka voivat osallistua enemmän urheilutoimintaan. Urheiluharjoittaminen kansalaisten keskuudessa vie myös eteenpäin sosiaalista interaktiota ja nostaa kansanterveyden tasoa yleisesti väestössä. Urheilu on myös tärkeää ei pelkästään fyysisen kehityksen kannalta, vaan myös siinä, että se kykenee viemään eteenpäin yhteiskunnallisia arvoja, reilua kilpailua, solidaarisuutta ja niin poispäin. Valitettavasti silloin, kun suuria urheilutapahtumia järjestetään, saadaan nähdä myös urheilun varjopuoli. Aivan kuten vieraamme totesivat, yhä enemmän nähdään, miten huijauksia tehdään ja miten on valtion sponsoroimaan dopingia, korruptiota kansainvälisissä järjestöissä, äärimmäistä väkivaltaa stadioneilla ja eri urheilijoiden välillä kansanterveyden turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita, kuten esimerkiksi sikaviruksen leviäminen tai terroristi-iskut. Kaikkia näitä kysymyksiä täytyy käsitellä tässä mietinnössä. Eurooppalaiset ja mm, kansainväliset urheilutapahtumat ja koko urheiluala yleisesti ottaen, niin sen pitää olla integriteetin, avoimuuden ja hyvän hallintotavan esimerkki. Ja sen tulee viedä eteenpäin kestävyyttä ja mukautuvuutta. Tässä on myös suosituksia, joiden avulla voidaan torjua dopingia ja lait, laittomia, laittomia aineiden käyttöä urheilussa. Minimiturvallisuusstandardit, joiden avulla voidaan varmistautua siitä, että äh, urheilun turvallista, väkivallan ja äh, sallimattomuuden torjunta, alaikäisten suojeleminen niin, että Urheiluharrastaminen ei tuho nuorten terveyttä. Kansainvälisellä tasolla toimiminen puheenjohtaja pyytää lopettamaan. Tarvitsen puoli minuuttia vielä. Tehokas toiminta korruption torjumiseksi. Tiukat säännöt rahoitusvalvonnassa, avoimien kansainvälisten sääntöjen käyttäminen pelaajasiirroissa, oikeudenmukaiset pelit ja sopupelien estäminen, laittoman vedonlyönnin estäminen, kuten myöskin median ja kaupallisten toimintojen merkitys, audiovisuaaliset oikeudet urheilukilpailuissa ja lopuksi meidän täytyy katsoa myös sitä, millä tavalla EUn suurten urheilutapahtumat järjestetään ja millä tavalla Euroopan kansalaiset ovat niissä mukana, kun näitä tapahtumia isännöidään. Kansainvälisten suurten tapahtumien isännöinti ja kilpailut Euroopassa puheenjohtaja jälleen keskeyttää kansallisella ja kansainvälisellä tasolla vievät eteenpäin eurooppalaisia standardeja, toteaa puhuja ja puheenjohtaja keskeyttää uudelleen. Minä lupasin lukea kaiken, sanoo puhuja. Kiitoksia siis tästä. Kiitoksia kollegoiden pitkäpinnaisuudesta Ja te olette myös Erasmus Plus-ohjelman pysyvä esittelijä, joten hän kuuntelee varmasti huolella näitä näkemyksiä. Kiitos puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin mainita, että olen hyvin iloinen siitä, että edustaja Takkula on esittelijänä tässä mietinnössä, joka on hyvin tärkeää. Urheilu on monipuolinen ala. Urheilussa on kyse myös suvaitsevaisuudesta ja rauhan rakentamisesta ja inhimillisyydestä. Monille ihmisille urheilu ja liikunta on osa elämän tyyliä. Urheilu on ylipäänsä jotakin myönteistä, mutta sillä on myös pimeä puolensa. Kaupallinen urheilu on kehittynyt hyvin suureksi teollisuuden alaksi. Eli siitä on tullut talouden, tärkeä taloudellista toimintaa, johon liittyy myös paljon työpaikkoja. Urheilu edustaa myös suurta osaa BKTstä ja urheilualalla on hyvin suuria monikansallisia yrityksiä, aktiivisia sellaisia, jotka tekevät suurta voittoa. Haluaisin kiittää vierailijapuhujia näistä mielenkiintoisista alustuksista. Meidän on muistettava myös urheilun pimeä puoli, esimerkiksi laiton vedonlyönti, sopupelit, korruptio ja ennen kaikkea myös doping. Doping on ilmiö, jota EU on yrittänyt torjua jo kauan. Meillä on olemassa dopingin vastainen maailmanlaajuinen järjestö vuonna 2008 olis, olin itse asiassa tämän järjestön jäsen puolen vuoden ajan. Ja näin silloin, minkälaisia vaikeuksia äh, fanalla on työssään. Fanaa pitää vahvistaa ja sille, sille pitää avata maailmanlaajuisesti lisää laboratorioita Euroopassa on olemassa jo useita tällaisia laboratorioita, joten Eurooppa on tässä eturintamassa, mutta, mutta Venäjällä esimerkiksi dopingin vastainen politiikka ei ole vielä lyönyt läpi, joten meidän on vahvistettavaa FADAa Tätä olemme yrittäneet jo vuosina 2007-2008, mutta on hienoa, että tämä mietintö on hyvissä käsissä. Collega D'Amato, seuraavana. In questa sede sono certa che sussista una consapevolezza comune. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen varma, että ihmiset eh, tunnistavat sen, kuinka tärkeää on vahvistaa urheilua ja liikuntaa Euroopan tasolla. On tärkeää tukea perusarvoja, ja urheilu on yleisesti ottaen ihmisille hyväksi sekä psykologisesti että muuten. Urheilun harrastaminen on jotakin, eh, mikä vaikuttaa, mihin koko koulutus vaikuttaa, mutta myöskin koulut pitää saada mukaan tähän työhön. On erittäin tärkeää, että eh, me koulutamme eh, henkilöitä, jotka tarjoavat liikunta, koulutusta tai urheilukoulutusta. Meidän täytyy taata tämä jakamalla parhaita käytänteitä. Nämä parhaat käytänteet kuuluvat niihin, joita Euroopan valtioiden kesken kannattaa jakaa. Vaikuttaa siltä, että eräät puutteet korostuvat ajan kuluessa ja toiset taas päästävät meidät etenemään. Jos ajatelemme erilaisia petoksia ja sopupelejä, joita on esiintynyt eri Euroopan maissa, ne ovat olleet hirvittävä isku urheiluarvoille, lojaalisuudelle, joka on ollut vallallaan urheilumaailmassa. Tässä yhteydessä täytyy mainita myöskin erilaiset rikollisjärjestöt, kuten mafia, jotka käyttävät hyväkseen näitä järjestöjä, järjestelmiä ja käyttävät hyväkseen nimenomaan esimerkiksi laittomia vedonlyöntejä ja muita vastaavia menettelyjä. Tietyt tahot, joiden toimintaa ei kontrolloida, pyytkivät myös harjoittamaan rahan pesua. Monet urheilujärjestöt ovat tuoneet esiin tämän tyyppisiä toimia ja niihin liittyvää pelottelua. On erittäin tärkeää, että meillä on säätelypuitteisto, joka tekee mahdolliseksi rangaista näihin toimiin syyllistyviä henkilöitä ja suojella urheilijoita. Meillä täytyy olla myöskin toimielimen tasolla toimia. Euroopan unioni ei vielä äh, noudata kaikkia sopupeleihin liittyviä kansainvälisiä sopimuksia ja on hyvin tärkeää vahvistaa avoimuutta ja taloudellista hallintoa urheiluseuroissa ja järjestöissä. Meidän täytyy erityisesti valmentajien palkkioille asettaa myöskin kattoja ja meidän täytyy saada eettiset periaatteet vallalle. On hyvin tärkeää, että toimimme johdonmukaisesti tähän asti. Kaikki välineet, jotka meillä ovat olleet käytössämme, ovat sisältäneet monia puutteita. Ja on hyvin tärkeää, että urheilussa toimimme kaikilla tasoilla, jotta voisimme kattavasti parantaa olemassa olevaa tilannetta. Meidän täytyy luoda uusi urheilukulttuuri, joka on yhtä aikaa vanha ja uusi. Meidän täytyy saada kaikki ihmiset ymmärtämään, että doping ei hyödytä ketään, se vain pilaa urheilijoiden elämän ja pilaa heidän uransa. Tämän vuoksi me pyydämme, että esittelijä kiinnittää näihin seikkoihin huomiota. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Ventalle, joka on Puolan käsipallomestari. Hän on pelannut Puolassa, Saksassa ja Espanjassa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kaikkia vierailevia puhujia näistä alustuksesta. On minulle suuri ilo nähdä täällä jopa olympiavoittaja, joka uransa jälkeen on tai kilpauransa jälkeen on edelleen edistämässä urheilua. Tietysti urheilu voi edistää myös eurooppalaisia arvoja ja tehdä eurooppalaisista arvoista houkuttelevampia. Urheilulla voi olla myös tärkeä rooli sisäpoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa ja myös kehitysapupolitiikassa voimme urheilulla saavuttaa paljon. Yhdessä komissionisen Navracisin kanssa käsittelimme jo urheilua, urheilun aihetta, miten sitä voidaan käyttää esimerkiksi pakolaisten kotouttamisen välineenä. meidän pitää ottaa huomioon myös urheiludiplomatia, miten voidaan, voimme käyttää urheilua diplomatian välineenä. Ja on puhuttava siitä, että urheilulla voi olla ja liikunnalla voi olla tärkeä rooli. Se, voi va- se valmistelee myöhempää elämää varten. Olemme kuulleet täällä paljon suurista urheilujärjestöistä, ja tällä hetkellähän meillä on jalkapallon EM-kisat meneillään. Si- sitäkin on, niitäkin on järjestämässä iso urheilujärjestö. Kun ajatellaan tätä taustaa, niin voidaan myös kritisoida urheilussa sitä, että avoimuutta ja läpinäkyvyyttä on liian vähän. Due minuti di chiudere perché poi abbiamo la presenza della ricerca. Kiitoksia, Mylsä Jambaski. Nyt viimeinen puhuu, jotta saamme vielä loppupuheenvuorot. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ilahtuneena voin esitellä McClarkinen nimissä tämän lausunnon. Minulla ei ole tietysti hänen hienoa ääntään eikä hänen miellyttävyyttään, mutta kuvitelkaa hänet minun tilalleni. Minulla on ollut mahdollisuus olla mukana tässä mietinnössä. Urheilu on erittäin tärkeä aihe minulle ja odotan mielelläni sellaista mietintöä, jolla sitä viedään eteenpäin. Uskoakseni alkuperäinen ESRn ehdottama omaloitteinen mietintö urheilusta voidaan myöskin sisällyttää tähän aloitteeseen. Haluaisin korostaa muutamia osa-alueita, jotka haluaisimme saada siihen mukaan. Ensinnäkin vuoden 2011 FISASin mietintö keskittyi liikaa ammattilaisurheiluun, erityisesti jalkapalloon. Minusta on hyvä, että meillä on nyt tällainen monialainen urheilumietintö, joka keskittyy alueisiin, jossa parlamentti saa aikaiseksi muutoksia, eli ruohonjuuritasolla. Tähän meidän tulisi keskittyä erityisesti Erasmus Plus-rahoituksen kohdalla. Erasmus-aloitteet ovat tärkeitä niiden avulla voidaan varmistaa se, että EU-rahoitus menee sellaisilla alueilla, joissa sitä tarvitaan eniten. Siellä, jossa sillä on suurimmat vaikutukset, kun se rakentaa myönteisiä roolimalleja. Sillä tuetaan hyvää urheiluhallinnointia ja varmistetaan ennen kaikkea se, että nuoret toimivat aktiivisina. Päätän tähän. Tämä oli siis kollegamme Clarkinin näkemys. Kiitos ihan lyhyesti vain, sillä kollegat ovat maininneet jo tärkeät seikat. Haluaisin kiittää komissiota ja kannustaa komissiota koulut, sen koulutus- ja valistustoimissa. Kyse on kuitenkin myös investoinnista, sillä kaikki ovat samaa mieltä siitä, että infrastruktuuri on hyvin tärkeää. Jos ei ole oikeita olosuhteita, ei voi myöskään harjoittaa liikuntaa ja urheilua. Joten haluaisin kannustaa ohjelmissa korostamaan juuri äh, urheiluinfrastruktuurin kehittämistä. Meidän on torjuttava myös dopingia, dopingia ja sopupelejä, sillä nämä ovat ongelmia, jotka on ratkaistava eurooppalaisella tai jopa kansainvälisellä maailmanlaisella tasolla. Me voimme olla tässä tärkeässä roolissa. Kiitän siis ja kannustan tällaisiin toimiin. Me olemme täällä kaikki tukemassa komission toimia. Kiitos. Something to replay because... Niin. Kaikki eivät kysyneet kysymyksiä. Onko teillä jotain vastattavaa? Jos haluatte sanoa jotain vielä, niin se on ihan mahdollista. Voitte itse päättää, mutta hyvin lyhyesti. Okay. Écoutez, je ne vais même pas, madame. Hyvä puheenjohtaja, minä en edes... Äh, Voi anteeksi, anteeksi. Edustaja Takkula, haluatteko te käyttää puheenvuoron nyt vai myöhemmin? Voitte päättää. Thank you, Mrs. Chair. I, I think that the... Uh, Ei, kiitoksia puheenjohtaja. Nyt minun roolini on olla tässä nöyränä kuuntelijana ja kirjaan jäsenten huomiot ylös. Olen hyvin tyytyväinen tähän. Kiitos. Donc, merci, Madame la Présidente. Donc, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä jo olin juuri sanomaisillani, että en edes käytä koko puheenaikaani sillä. Eh, esittelijä Takkula sanoi, että on täällä paikalla kuunnellakseen ja me olemme täällä auttamassa. Jo kerran, mitä tulevina kuukausina tulemme tekemään. Kiitoksia. Eh, no hyvä minun käsittääkseni tämän päivän kokous on osoittanut hyvin sen, miten tärkeää on, että saamme aikaiseksi vahvan aloitteen. Aloitteen, joka keskittyy voimakkaasti muutamaan erityisaiheeseen, jotka ovat uskottavia urheilun luotettavuuden kannalta tulevaisuudessa ja sen uskottavuuden kannalta. Tämä on tärkeää. Esit- esittelijälle ja varjoesittelijöille ja tietysti jäämme odottamaan läheistä yhteistyötä myös komission kanssa, kuten myöskin aktiivista osallistumista teidän puoleltanne. Tietenkään emme saa unohtaa sitä, mitä asiantuntijamme totesivat tässä vuoropuhelussa. Se on myöskin tärkeää. Kiitoksia siis jälleen kerran siitä, että tulitte paikalle. Kiitos myös kaikille kollegoille, jotka saavuitte tänne. Ja olen varma, että Moni on varmasti erittäin innostunut tästä aiheesta. Ei täällä varmaan mitään vähemmistönäkemyksiä ole, kaikki ovat yhtä tärkeitä ja haluan vielä tuoda nämä tutkijamme tänne, jos he ovat salissa. Olkaa hyvä. Allora, noi abbiamo questa interessantissima eh, ricerca che avevamo... No niin, tässä on erittäin mielenkiintoinen tutkimus kyseessä, jonka mielellämme haluamme nähdä. che generosamente sono ancora qui, di rimanere di ancora mezz'ora perché vale la pena Kaksosuuran merkitys urheilussa. Tämä puoli tuntia kannattaa ehdottomasti tähän käyttää, koska esitys on ehdottoman kannattava.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 consentito. Allora, eh, io mm, presento subito queste, le nostre ospiti. Abbiamo due... No niin, meillä on vieraana kaksi tutkimuksen tekijää, Laura Capranica ja Flavia Gidotti. Kymmenen minuuttia kummallekin ja, ja sitten kuulemme jäseniltä, jotka haluavat esittää kysymyksiä. Voitte nyt itse päättää sitten, millä tavalla haluatte esitellä tämän tutkimuksen. Kalvotavat englanniksi, mutta voitte itse valita kielen, jota puhutte. Ehm, <clears throat> noi tratteremo oggi... Kiitos. Aiomme käsitellä nyt koulutuksen ja urheilun aihetta. Ja me kat- katselemme näitä kahta aihetta yhdessä, vaikka Euroopassa urheilu ja koulutus ovat kaksi aivan erillistä aluetta, niissä käytetään aivan erilaista kieltä ja näiden kahden alueen välillä ei ole, ei ole useinkaan paljonkaan yhteyksiä. Me puhumme tässä kaksoisurista, dual careers englanniksi, sillä se osoittaa, että kyse on on kaksoisurasta, urheilijan urasta ja ammatillisesta urasta. Kaikki uh, urheiluurat eivät välttämättä johda siihen, että voi siitä saattaa, uh, saada elantonsa. Tässä Esitelmässä on melko paljon tietoa. Yritän tehdä mahdollisimman hyvän yhteenvedon. En tässä puhu nyt enää urheilun roolista. Tehän olette puhuneet siitä tänään jo paljon. Haluaisin vain muistuttaa, että kun on näin monia eri urheilutapahtumia nytkin meneillään, niin on voidaan muistaa, että on kuitenkin sellaisiakin urheilulajeja, jotka eivät ole niin näkyviä arkipäivässä. Mutta nämäkin urheilijat joutuvat käyttämään paljon aikaa ja energiaa uransa rakentamiseen ja suoritus, suoritus, huippusuoritusten saavuttamiseen. Varmasti Rion kesäolympialaisissa tämän näemme vielä selkeämmin on myös sellaisia järjestöjä, jotka järjestävät nuorten olympialaisia. Niissä oikein ennen kaikkea huomiota, huomiota nuorten urheilijoiden kehitykseen. Kun puhumme urheilusta, on kyse myös kansallisesta identiteetistä ja sosiaalisista arvoista, mutta meidän ei pitäisi myöskään unohtaa, että monet urheilijat ovat tärkeässä roolissa myös sosiaalisessa elämässä, ei pelkästään urheilijoina, vaan myös managereina esimerkiksi. Ne urheilijat, jotka pystyvät yhdistämään uransa myös opiskelun, heillä on usein myöhemmin erityisen tärkeä rooli yhteiskunnassa. Yksi ulottuvuus on myös se, että, että vastuu ja toimivalta urheilupolitiikassa on jäsenvaltioissa. Oikeastaan pitäisi kuitenkin puhua koulutuksesta ja urheilusta yhdessä, mutta eri jäsenvaltioissa on eri tilanne. Joissakin huippurheilijoille on helpompi samalla opiskella ja kouluttautua kuin toisissa. Nämä erotkin on otettava huomioon. Euroopan tasolla pitäisi olla mahdollisuuksia nähdä tässä monimuotoisuudessa myös suuri mahdollisuus. Ja pitäisi saada yhteyksiä koulutuksen ja urheilun välille luotua niin, että voimme luoda tälläkin alalla rikkautta, monimuotoisuutta. Valitettavasti termejä ei ole määritelty kovinkaan tarkasti. Meillä ei ole myöskään tarkkoja lukutietoja. Tämä, tästä ilmiöstä on siis vaikea puhua tarkasti. Lisäksi meidän on otettava huomioon, että Yksi yksittäinen urheilija on aina yksittäistapaus. Pitää myös ottaa huomioon, että, että huippuurheilijö urheilijoiden pitää, pitää ensiksi kehittyä, ensiksi pitää saada saada käyttöön tietyt mahdollisuudet, sitten pitää saada tietty uran edistys aikaiseksi, on vakava Tämä on, on, on, on vakava ongelma, miten voidaan yhdistää nämä kaksi alaa. urheilijat eivät usein, useinkaan ole saaneet välttämättä yhtä mm, laajamittaista koulutusta kuin äh, muut joten heillä, on, heillä ei ole välttämättä yhtä hyviä mahdollisuuksia uransa jälkeen päästä työmarkkinoille. Tässä meillä on kalvo, joka käsittelee koulutusta, kun siirrytään peruskoulusta toisen asteen koulutukseen ja korkeasteen koulutukseen yliopistoihin sekä koulutus että urheiluura vaativat yhä enemmän. Eli silloin on tehtävä valinta, joko jatketaan urheiluuraa tai sitten jatketaan korkeakoulutusta. Usein joudutaan sitten jättämään koulutus kesken ja miehet ennen kaikkea tekevät usein tämän valinnan. Tai sitten päätetään keskittyä korkeakoulutukseen ja hylätään urheiluuraa tämän valinnan naiset usein tekevät, eli huippuurheilusta puuttuu usein juuri naisia. On valitettavaa sanoa tämä, mutta hallinto suosii usein miehiä. Jos emme anna oikeanlaista tukea, niin silloin emme voi millään lailla puuttua tähän ilmiöön. Kun puhumme urheilijoiden kaksoisuudesta, niin siihen liittyy monia eri sidosryhmiä, monia eri ihmisryhmiä, jotka liittyvät urheilijan uraan, eivät pelkästään vanhemmat, mutta myös valmentajat, managerit ja muut vertaisryhmät, kollegat, koulukaverit, joukkuetoverit. Ja tässä organisaatiokysymykset ovat tärkeitä, miten nämä kaksi aluetta nivoutuvat yhteen. Jos ne eivät sovi yhteen, se on huonoksi urheilijalle. Totta kai tähän liittyy sekä kansallista että Eurooppa, Euroopan tasosta politiikkaa. Te täällä teette Euroopan tasolla töitä, joten teillä voi olla vaikutusta tähän. Te voitte tehdä esimerkiksi suosituksia, sillä loppujen lopuksi tietysti jäsenvaltiot toteuttavat tai antavat tämän lainsäädännön. Minulla itselläni on joukkue urheilutausta ja myös tutkimustyö on usein tiimityötä, joukkueurheilua. urheilua Ja juuri tässäkin on useita eri aloja tuotava yhteen. Joskin jäsenvaltioissa, Itävallassa, Belgiassa, Ranskassa, Espanjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa esimerkiksi on erinomaisia esimerkkejä. Monet olympiavoittajat esimerkiksi uransa jälkeen tai jo uransa aikana ovat pystyneet opiskelemaan yliopistoissa, ennen kaikkea Ranskassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta näissä jäsenvaltioissa on hyvin eri lähestymistavat. Se tarkoittaa myös sitä, että ei ole yhtä ainoa tapaa tämän, ratkais- tämän ongelman ratkaisemiseksi. Meidän on aloitettava vuoropuhelu ja tehtävä verkostoitumista. Minä olen Leon ja sen myös. Se on urheilijaopiskelijoiden verkosto, joka perustettiin vuonna 2004. 2004 oli eurooppalainen urheilun vuosi. Joka vuosi me järjestämme konferenssin, ja eurooppalaisten hankkeiden koordinaattorit voivat näissä konferensseissa tavata toisiaan ja, ja jakaa tuloksiaan ja kokemuksiaan. Tämä verkosto tuo yhteen urheilujärjestöjä, urheilujärjestöjä ja koulutusjärjestöjä ja antaa yhteyspisteen näille ihmisille, jotka kaikki puhuvat eri kieltä. 15 17 syyskuuta on seuraava kongressi tai tämä konferenssi tulossa. Vuonna 2010 tilattiin tutkimus Euroopassa Tutkimuksessa tunnistettiin neljä erilaista jäsenvaltioiden mallia, sellaisia, sellaisia jäsenvaltioita, joilla ei ole minkäänlaista tukea, tukea opiskelijaurheilijoille ja niissä jäsenvaltioissa opiskelijaurheilijat siis joutuvat huolehtimaan itse kaikista asioistaan, mutta kyse on esimerkiksi Itävallasta. Siellä ei aikaisemmin ole ollut minkäänlaista sääntelyä, mutta siellä itse asiassa myös tilanne on muuttunut. Olisi mielenkiintoista nähdä, onko tilanne muuttumassa näin muissakin maissa. kun katsoo näitä neljää eri kategoriaa, jäsenvaltiokategoriaa, niin eh, voidaan sanoa, että eri jäsenvaltioissa on myös hyvin erilaista lainsäädäntöä tällaisille tilanteille. Eli kaksosurat tarkoittavat sitä, että lähdetään kansallisesta koulutusjärjestelmästä, kansallisesta urheilupolitiikasta – ja siitä erityistä urheilualasta, josta on kyse, oliko se sitten kamppailulajeista tai muista urheilulajeista. Esimerkiksi kaikille näille aloille on ja lajeille on eri säännöt. Se tietysti vaikuttaa siihen, miten voidaan, miten urheilijat voivat saavuttaa kaksoisuran. Urheilija, opiskelija, joka myös tunnustetaan sellaiseksi. On hyvin eri tilanteessa eri maissa. Saattaa olla, että hänellä on oikeus tiettyihin palveluihin yhdessä jäsenvaltiossa. Mutta hänen kilpailijansa toisessa jäsenvaltiossa ei välttämättä saa tällaisia samoja oikeuksia. Eli pitäisi saada tunnistettua urheilijaopiskelijat ja pitäisi katsoa, mitä vaiheita urheilijaopiskelijat käyvät läpi ennen kuin heistä tulee huippuurheilijoita. Ja yksi toinen näkökohta on mm, se, että eri koulutus- ja urheiluurat ovat hyvin erilaisia urheilijasta toiseen. On olemassa hyvin erilaisia koulutuslaitoksia Jonkinlaista monitorointia myös tarvittaisiin. Pitäisi valvoa sitä, miten ilmiö kehittyy. Tällä hetkellä meillä ei ole monitorointia, ei ole välineitä eikä monitorointi- tai valvontaelimiä tätä varten. Ne pitäisi luoda koulutus- ja urheilujärjestöjen alaisuuteen. Meidän pitäisi siis pyrkiä ymmärtämään tämä eri pätevyys ja myös eri, e, erilaiset sertifiointijärjestelmät. EU on näissä puitteissa rahoittanut 18 hanketta. Jotkut niistä ovat edelleen meneillään. Niitä pitäisi valvoa. Me tarvitsemme myös pilottihankkeita, jotka ottavat huomioon eri urheilijoiden erilaiset tilanteet. Toivon, että tämä tulee teilläkin e- esityslistalle. Aika nyt tässä kuluu, mutta haluaisin vielä puhua uusista tutkimuksista, joita EU on rahoittanut. Yksi koskee vähimmäislaatuvaatimuksia kaksoisurissa. Tässäkin valvonta on hyvin tärkeää. Ja lisäksi olisi puhuttava maahanmuuttajaurheilijoista. tai liikkuvista urheilijoista, jotka, joiden on muutettava toiseen maahan esimerkiksi ko- treenien tai kilpailujen takia. Tämä järjestelmä toimii itse asiassa Yhdysvalloissa paljon paremmin siellä. Sillä on paljon enemmän yhteistyötä koulutus- ja urheilualan välillä. Meidän on yrittävä äh, helpottaa opiskelijoiden tilannetta täällä Euroopassa ja varmasti Erasmus Plus urheiluohjelma auttaisi tässä. Näitä ohjelmia ei pitäisi antaa pelkästään kansallisten opiskelijoiden saataville. Jos antaa esimerkiksi rahaa kansallisille opiskelijoille, niin nämä apurahat pitäisi avata myös muidenkin jäsenvaltioiden opiskelijoille. Ja sitten urheilukoulutuksesta tässä kuva on hyvin pirstaloitunut. Akateemis, äh, akateemiset tutkijat ovat vasta vastikään ryhtyneet kiinnittämään huomiota tähän alaan. Usein esimerkiksi urheiluvalmennuksessa ei välttämättä ole yli, yliopistotutkintoa olemassa. Meidän on siis yrittävä tehdä yhteistyötä tämän järjestelmän parantamiseksi. Ja jälleen kerran valvonta on tärkeää. Meillä ei ole tarpeeksi tietoa. Hyvät käytännöt ö, ovat käytössä esimerkiksi Bulgariassa ja Italiassa. Italiassa meillä on ö, järjestö, joka voi kerätä tietoja tutkinnon suorittajista ja siitä, miten he saavat myöhemmin töitä. Myös Portugalista ja Sloveniasta voidaan löytää hyviä käytäntöjä. Urheilu on hyvin tärkeää, sillä se tarjoaa sekä myös epävirallisen että arkioppimisen mahdollisuuksia. valitettavasti kukaan ei ole tästä näkökulmasta vielä puhunut. On hyvin vaikea nähdä, missä tässä raja on, mutta silti sekä epävirallisen että arkioppimisen rooli pitäisi tunnustaa, sillä näillä molemmilla on tärkeä rooli yhteiskunnassa. Toivon, että otatte tämän huomioon me tarvitsemme yhteisiä määritelmiä. Meidän on siis sovittava yhteisistä perusmääritelmistä ainakin. Ja lisäksi meidän on löydettävä vähimmäiskriteerejä ja tapoja valvoa sekä kerätä tietoja. Toivon, että näemme tulevaisuudessa yhä enemmän pilottihankkeita eri urheilulajien kohdalla. Olen tehnyt esimerkiksi koripallojärjestöille tiettyjä ehdotuksia. Ja tietysti meidän pitää vahvistaa sekä kansallisia että kansainvälisiä järjestöjä. Meidän pitäisi tarkastella myös kansainvälisiä sopimuksia ja erityisiä koulutusohjelmia, jotka on räätälöity opiskelijaurheilijoille. Myös järjestöjen ja yliopistojen tilannetta pitäisi parantaa. Tässä kaikki minun puoleltani. Itse, eh, minä itse ja uh, Flavia Kuidatti olemme teidän käytössänne, jos teillä on kysymyksiä. Credo che ha posto moltissime questioni che dimostrano che c'era proprio bisogno di una... Eh, niin, tässä on tietysti avautuu sarja uusia kysymyksiä, mikä osoittaa, että meillä täytyy olla selkeämpi ympäristö tälle tutkimukselle. Quella di essere in che sport? Tässä on käsitelty paljon erilaisia aiheita. olette äh, koripallopelaaja. Minäkin olin aikoinaan koripallojoukkueessa pelaamassa, sanoi puheenjohtaja. urheilu mielestäni on erittäin hyvä laji, varsinkin naisille. Mutta Eri yliopistoilla on erilaisia tavoitteita ja mm, eurooppalaisen verkoston avulla voidaan nähdä sitten, missä tarkalleen ottaen mennään ja että toivottavasti nämä asiat otetaan myös huomioon Takkulan mietinnössä. Tämä on tärkeää esteettömyyden, integriteetin ja hallinnon näkökulmasta katsottuna. Edustaja Takkula ei enää ole paikalla, mutta välitämme hänelle viestin. Onko kollegoilta kysyttävää tästä kommentteja? Olkaa hyvä. Sendo laureata in scienze motorie, ex ISEF dir la verità, minä olen toiminut opettajana ja kysymykseni on seuraava. Onko teille mitään esimerkkejä siitä, kuinka Eurooppa on onnistunut käyttämällä parhaita käytänteitä yleensä liikunnan opetuksen alalla, ei niinkään urheilussa, vaan peruskouluissa, liikuntaopetuksessa ja erilaisissa urheilujärjestöissä. Myöskin tässä voi tulla kysymykseen se, että ähm, tehdään yliopistovalmistuneiden kanssa töitä. Onko muita kollegoita? Venttaa lyhyesti niin, että lyhyesti katsotaan sitten. Me äh, urheilusta kiinnostuneet ilmeisesti olemme vielä paikalla. Kaikki tämä tieto on kuitenkin hyvä, koska henkilökohtaisesta kokousta voi sanoa, että urheilu silloin kun olin nuori, olin ammattilaisurheilija ja urheiluurani aikana pyrin olemaan myös sosiaalisella puolella mukana. Se oli erittäin tärkeää. Opin siitä paljon, siitä mitä voin työskennellä ja osallistua erilaisiin paikallisyhteisöihin. Työskentelin ammattilaispelaajana ja mun aikana olin valmentajana nuorisojoukoissa Kysymys siis käsipallosta. Ja tämä on erityisen tärkeää. Meidän täytyy myös olla tietoisia siitä, että kaksoisurat urheilussa on hyvä urheilijoille, mutta ei pelkästään yliopistotasolla, vaan myös muu toiminta. Se on se potentiaali, joka meillä on, jonka avulla voidaan luoda eri tapoja toimia. Harmi, että kun näin puhutaan näin tärkeästä asiasta, niin täällä on näin vähän ihmisiä paikalla. Se liittyy Erasmus Plusaan myöskin. Kiitoksia tästä tiedosta. Kiitos. Eh, <clears throat> cercherò di rispondere in modo succinto. Certo, l'educazione... Yritän vastata lyhyesti. Kyllä, todellakin koulutus on tärkeää kaikilla tasoilla ja valmentajat täytyy kouluttaa kunnolla. Sitten kysymys myöskin, italialainen edustaja esitti kysymyksen. Tämä on hyvin erityinen, nimenomaan meidän maatamme koskettava asia. Minä ymmärrän erittäin erittäin hyvin sen, mitä, mitä te tässä haluatte tuoda esiin, mutta Ranskassa ensinnäkin erittäin hyviä käytänteitä jo alasteella on liikuntatunteja, peruskoulussa on liikuntatunteja. Tällainen järjestelmä on olemassa, mutta ei se ole välttämättä sen ainut vaihtoehto, johon kaikki pitäisi turvautua. Muutenkin mahdollisuuksia on. Ja sitten Italian kohdalla Ferrero hiljattain järjesti tapahtuman kollegat olivat eh, tässä ohjelmassa mukana. Kyseessä oli motoriikkaan liittyvä ohjelma Join Moving. Tämä nimi käännettiin eri kielille. Sitten jos ajattelemme erilaisten valmentajien eh, ja liikuntaohjaajien ja kaikkien liikunta- ja urheilualan ohjaavissa töissä toimivien henkilöiden koulutusta. Kaikki nämä asiat ovat tärkeitä, mutta Euroopassa ei ole mitään johdonmukaisuutta. Meillä ei ole tietoja kaikista maista. Meidän täytyy ymmärtää se minimi taso, jossa pitäydymme. Ja tässä yhteydessä täytyy todeta, että hallinto voitaisiin parantaa sekä urheilu, sektorilla että esimerkiksi yliopistoissa, mutta ei vain yliopistoissa, muitakin kouluja pitäisi ajatella, ammatillisia kouluja. Ei ole niinkään väliä sillä, minkä tason koulutus on kyseessä. Jos kyseessä on jokin koulu, tämä on mielestäni hyvin tärkeä seikka. bi se ravno na zadnje vprašanje. Kiitos. Halusin jatkaa tuosta viimeisestä kysymyksestä. Olemme puhuneet kaksoisuurista ja siitä, miten urheilijat voisivat samalla myös opiskella. Mielestäni on tärkeää, että käytämme parhaita käytäntöjä. Meillä on yksi hyvä esimerkki Sloveniasta ja Meillä on, on lukioissa ollut myös erityisiä ohjelmia ja, ja meillä on erityisiä toisen asteen koulutuslaitoksia urheilijoille. Meillähän on esimerkiksi hyvää, ö, oikein hyviä mäkihyppäjiä, jotka tulevat Sloveniasta – Eli nämä urheilijat voivat samalla myös korkeakouluttautua. Koulutusjärjestelmien on oltava nykyään hyvin joustavia ja niiden on pystyttävä tarjoamaan nämä kummatkin urat. Siis Kiitoksia. Ei taida olla muita puheenvuoropyyntöjä. Haluaisin vain sanoa, että tästä tutkimuksesta ollaan erittäin kiinnostuneita. Meillä on myös toinen mahdollisuus – keskustella tästä. Ehkäpä tiedätte, mutta pian meillä on eurooppalainen pätevyysohjelma esillä ja haluamme, että koulutus ja pätevyydet ovat mukana tässä. Ja meidän täytyy keskittyä myös pehmeisiin arvoihin. Selkeät poikkileikkaavat taidot täytyy ottaa esille jäsenvaltioiden välillä. Ja meitä kiinnostaisi myös se, että ottaisimme tämänkaltaisia taitoja mukaan ihmisiä, joilla on kokemusta urheilusta. Ja meidän täytyy kirjoittaa siitä myös mietintö. Asiasta on ollut paljon suosituksia. Ja ymmärrän, että minun tulee tarkastaa sitä, millä tavalla asia voitaisiin hoitaa ja millä areenalla, sillä hallinto ja urheilu tapahtuu niin eri tavalla, sen hoitaminen tapahtuu eri tavalla jäsenvaltioissa. Ja meidän täytyy katsoa, minkälaisia tekijöitä, minkälaisia tietoja voimme saada yhdessä ennen kuin niitä voidaan verrata meidän maissamme ja muissa. Käsittääkseni meillä on kokemuksia urheilusta, sotilaspuolella. Pidetäänkö sitä kaksoisurana? Siellä ainakin ollaan paremmin järjestäytyneitä. Ja tämä verkosto, johon viittasitte, on äärimmäisen kiinnostava. Ja kaikki asiakirjat ja ehdotukset, mitä sieltä tulee, ovat tärkeitä. Se, mitä sanoitte naisista, on erittäin tärkeää. Mehän emme halua suinkaan hukata tilaisuuksia niin, että eivät urheilut voi jatkaa koulutustaan urheiluuransa jälkeen. Ja että me saamme aikaiseksi yhteyden koulutuksen ja urheilun välillä. Me pyrimme saamaan mahdollisimman vahvan oikeusperustan, ja Lissabonin sopimus sen tarjoaa tässä mielessä. Sama komissari vastaa koulutuksesta ja urheilusta ja nyt Erasmus Pluskin kattaa ne. Ja näin sitten voidaan osallistua myös Erasmus-ohjelmaan. Kyllä Slovenia on ottimo rapporto con l'Università di Ljubljana. Haluaisin tässä yhteydessä sanoa kaksi asiaa. Minulla on Ljubljanan yliopistoon ja Sloveniaan erittäin hyvät yhteydet. life skills ja koko kirjallisuus tästä aiheesta on samalla linjalla. Me teemme eräiden urheilujärjestöjen kanssa töitä, pyrimme tutkimaan, toimiiko tämä. Meillä on käynnissä tällä hetkellä yhteinen projekti Euroopan komission kanssa ähm, liittyen näihin kumppanuksiin. On mielenkiintoista tarkastella, tuleeko tämä toimimaan sitten verkostoon liittyen jälleen kerran ES-verkostoon liittyen ja puitteistoon liittyen haluaisin todeta, että on jo olemassa Healthy Diet, Healthy Life-tyyppinen ähm, yhteistyö, terve, ruokavalio, terve elämä. Nämä ovat näitä yhteistyötä aloitteita, mutta valitettavasti näissä kolmessa pilarissa emme näe kuitenkaan liikunnallisuutta. Sitä ei ole mainittu kuin yhdessä näistä, vaikka meillä on erittäin hyvät puitteistot. Me puhumme kaksoisurista. Myöskin kulttuurivaliokunnalle voisi olla mielenkiintoista tarkastella tätä. Toimitan teille nämä tieteelliset äh, raportit, mutta on mielenkiintoista näissä kahdessa raportissa, joissa käsitellään ruokavaliota ja niin edespäin, ei puhuta liikunnallisuudesta. Äh, ruokavalio on sinänsä tärkeää, mutta aktiivinen elämä ja liikunnallisuus on jotakin, mitä pitäisi käsitellä mielestäni enemmän. Äh, liikunnalla on tärkeä rooli. Puhumme usein aktiivisuudesta, välillä urheilusta, välillä puhumme eri asiasta ja välillä samasta, mutta meidän pitäisi sopia kuitenkin määritelmistä. Kiitos tästä. Tämä oli oikein mielenkiintoista ja kiitos myös kärsivällisyydestä. Haluaisin vielä lisätä, että 13 heinäkuuta aamu- ja iltapäivällä on seuraava kokouksemme ja sitten 14. heinäkuuta on myös kokous. Voin heitä kiittää ystävällisesti tulkkeja ja pyytää kaikkia olemaan paikalla myös heinäkuussa, sillä silloin työtä on vielä paljon edessä.